Minusta tuntuu, että kun meillä on kuuleminen neljältä, meidän pitäisi varmasti aloitella. Ferreira Kampas, Smith ja Daniel olivat täällä paikalla. Ebernadette.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 kuulla tutkimustuloksia aiheesta, jota me olemme pyytäneet. Mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä. Esittelijämme Evelyn Gebhardt on ollut mukana pyytämässä tätä tutkimusta. Ja sitten siirrymme suoraan kuulemistilaisuuteen, joka koskee juuri tätä mahdollisuutta käyttää perusmaksutiliä neljästä puoli seitsemän. Meillä on merkittäviä puhujia, jotka esittelen myöhemmin. Mutta ensin siis siirtyisimme kuuntelemaan tämän tutkimuksen esityksen, esittelyn. Seläilen tässä vähän papereita, ne ihan omaa syytäni. We're very pleased to have... Oikein mukavaa, että Rapatrit Müller on täällä London Economicsista. Hän on aikaisemminkin kirjoittanut mielenkiintoisia tutkimuksia valiokuntaamme. Teidät tunnetaan varmasti hyvin täällä parlamentissa jo, ja pyysimme teitä esittelemään tämän tutkimuksen perusmaksutilistä. Se on siellä asiakirjojen joukossa samoin kuin tämä PowerPoint-esitys. Joten mistä tuntuu, tai kysyn esittelijältä, Haluatteko esitellä vielä ennen kuin herra Müller esittelee tutkimuksen tulokset? Ja, ich will jetzt äh, zunächst mal äh, vielen Dank, Herr... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä en nyt halua heti mennä näihin sisällöllisiin kysymyksiin, vaan sitten vasta kun me olemme saaneet tuon tutkimuksen eteemme, haluan vain muistuttaa siitä, että tämä teema on jo pitkään ollut tiedossa ja sen ongelmat ovat kansalaisille hyvin laajakantoisia ja meidän täytyy jollain tavalla näihin ongelmiin nyt sitten vastata. Meitä Euroopan parlamenttina ilahdutti suuresti se, että Euroopan komissio työohjelmassaan vuodelle 2011 ilmoitti, että se aikoo lainsäädännöllisiin toimiin ryhtyä ratkaistakseen nämä perusmaksutiliin liittyvät ongelmat, tai siis eh, siihen, että kaikilla ei ole siihen pääsyä. Ja kyllä me sitten olimme aika pettyneitä, kun me vain kuulimme komission tiedonannon, jonka mukaan joskus sitten myöhemmin tätä asiaa sitten ehkä lähdetään lainsäädännöllisesti hoitamaan. Ja se nyt on tietysti hyvin epätyydyttävää, kun tiedämme, kuinka monia ihmisiä tämä koskee. Noin 30 miljoonaa ihmistä Euroopan unionin sisällä. Ja näiden keskuudessa on hyvin monen tyyppistä henkilöä, ihan Erasmus-opiskelijasta, joka asuu tai opiskelee toisessa maassa kuin kotimaassaan niin ja joutuu yhtäkkiä sellaiseen tilanteen eteen, jossa hän ei voi tehdä vuokrasopimusta ilman pankkitiliä, mutta ei voi myöskään avata pankkitiliä ilman vuokrasopimusta tai ilman osoitetta vakituista osoitetta tuossa maassa. Ja tämä on tietysti ihan mahdoton tilanne, eihän sellaista voi olla. Ja sitten on ihmisiä, joilla on taloudellisia ongelmia tai kenties, jotka ovat kokeneet ylivelkaantumisen ja joutuneet siis mm, henkilökohtaiseen yksityiseen maksukyvyttömyyteen ja sillä tavalla ovat menettäneet mahdollisuuden avata perusmaksutili. Mutta kyllähän me tiedämme, että tässä maailmassa, meidän maailmassamme tilanne nyt vaan on sellainen, että eihän yhteiskunnassa oikeastaan voi toimia, jos ei pankkitiliä ole. Sinne maksetaan palkat, sieltä maksetaan vaikkapa sähkölaskut ja vuokrat. Ja sen takia tämä on ehdottomasti sellainen teema, johon me haluamme puuttua. Me olemme valiokunnassa päättäneet, että teemme lainsäädännöllisen oma-aloitemietinnön, ja äh, asetamme Euroopan komission paineen alle, jotta se äh, ryhtyisi ähm, vakavammin suhtautumaan tähän teemaan äh, ja lunastaisi lupauksensa, jos ei nyt sitten vuonna 2011, niin tämän 2012 vuoden aikana. Ja me aiomme myös tehdä, tehdä tästä tutkimuksen, jotta koko ongelman kantavuus tutkittaisiin kaikilta osiltaan. Ja siksi minä nyt odotan jännityksellä, mitä herra Müller tulee meille kertomaan tämän tutkimuksen tiimoilta. Ja odotan innolla myös keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Toivottavasti siitä käy sitten ilmi ja tulee ideoita, miten me voimme tätä teemaa käsitellä ja huolehtia siitä, että kansalaiset voivat käyttää kaikkia niitä oikeuksia, joihin heillä on ikään kuin oikeus. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia Evelyn että olet esittelijänä ja tätä asiaa. Sipele ja tervetuloa tänne myös. Hän on rajoituspalveluyksikössä varajohtajana pääosastolla Mark Ja hän, herra Müller, on kerännyt paljon kokemusta tältä alalta. Mielenkiintoista nähdä, että hän on myös neuvonut, ollut velkan neuvoina – Joten se liittyy pitkälti näihin kysymyksiin, jotka tulivat nyt esiin, kuten Evelyn sanoi, kyse on pääsystä perusoikeutena, kansalaisten oikeutena mahdollisuus käyttää peruspankkitiliä. Herra Müller, mielellämme kuulemme esityksen ja me näemme tämän PowerPoint-esityksen ja netissä seuraavat yleensä teknologia kai mahdollistaa sen, että nämä kalvot myöskin nähdään, mutta jos ei, niin ne ovat sitten valiokunnan nettisivulla myöhemmin. Olkaa hyvä. Thank you to the rapporteur for the introductory. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle siitä, että esittelitte tämän tutkimuksen taustaa hiukan. Se, mitä nyt esittelen teille, on tavallaan katsanto yleisemmin tähän tutkimukseen. Siellä on paljon tietoa ainakin siellä lopussa, johon en käytänyt aikaa, kun sitä ei rajattomasti ole, mutta pyytäisin kuitenkin kiinnostuneita tutustumaan siihen. Tämän päivän esitykseen liittyen ensin kerran tämän tutkimuksen tavoitteista ja kerran vähän perusfaktoja. Lisäksi katsotaan ehdotusta, joka liittyy liittyy mahdollisuuteen käyttää peruspankkipalveluita tai perusmaksutiliä. Ja sitten keskustella siitä, minkälaisia näiden peruspankkipalveluiden tulisi olla ja mitä hyötyä niistä on. Ja lopulta sitten suositukset. Ensin tavoitteista. Nyt hyvin tiedetään, että pankkipalveluiden käyttömahdollisuus on nykypäivän yhteiskunnassa ihan välttämätön. Palkat maksetaan tileille, sähköinen kaupankäynti, sosiaalitukien vastaanottaminen vaatii jonkin tyyppistä pankkitiliä. Osittain tämä on lähtöisin siitä, että yhteiskunta siirtyy pitkälti paperittomaksi – Eli perinteinen sekkimaksu siirtyy jonkinlaiseksi tilisiirroksi. Maksun määräys tehdään pankin toimesta tai ihminen itse tekee sen netissä, mutta tähän tarvitaan kuitenkin tietyt valmiudet. Nyt arvioidaan, että tällä hetkellä Euroopan unionissa on noin 30 miljoonaa yli 18-vuotiaista, jolla ei ole pankkitiliä. Tuo on kyllä yllättävän suuri luku. Ja varmasti tässä tulee esiin kuluttajasuojakysymys. Nämä ihmiset eivät pysty kunnolla osallistumaan moderniin yhteiskuntaamme. Joten tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin antaa yleiskatsaus siitä, mikä tilanne tänä päivänä on jäsenvaltioissa. Ajatellen mahdollisuutta käyttää perusmaksutiliä – ja sitten katson, mitä etua tästä mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä on. Ja sitten kolmantena tavoitteen asia, josta en puhu nyt, mutta se on siellä koko asiakirjassamme kyllä, on tarjota tietoa siitä, mitä pankkitilin omaaminen ja maksujen tekeminen yhtenäisellä maksualueella maksaa. SEPA-järjestelmässä siis. Kautta jäsenvaltioiden ja kautta pankkien. Jos ihmisiä kiinnostaa, niin ehdottaisin, että katsotte tuolta liitteistä näitä kaikkia tietoja ja lukuja huomaatte, mitä eroavaisuuksia, merkittäviä eroavaisuuksia edelleen on. No mikä asian tila tällä hetkellä? jos katsotaan, miten on säädelty pääsyä pankkipalveluihin. Todella tilanne vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltioiden kesken. 12 jäsenvaltioissa on jonkinlainen vaatimus osoitettu pankeille, että on tarjottava jonkin tyyppistä tiliä. Tässä on lista noista maista. En puhu nyt yksityiskohtaisemmin näistä vaatimuksista sinänsä, mutta 15 jäsenvaltiossa mitään tällaisia laillisia tai vapaaehtoisia sitoumuksia ei ole, että pitäisi tarjota perusmaksutiliä. Joten vähemmistöjäsenvaltioista on antanut kansalaisille jonkinlaisen oikeuden pankkitiliin. Muissa jäsenvaltioissa tällaista oikeutta ei ole ollenkaan. Erilaisia keinoja on käytetty tämän oikeuden tarjoamiseksi. Joissain jäsenvaltioissa on hyväksytty lainsäädäntöä – tai sääntelyviranomaiset ovat säädelleet. Joissain maissa taas on vapaaehtoisesti sovittu asioista. Kaikissa tapauksissa tarjotaan jonkinlainen pääsy peruspankkitiliin, mutta kovin vaihtelevaa on se, minkälaisia palveluita tähän tiliin liittyy. Ranskassa, Belgiassa, Suomessa ja Tanskassa pääsee peruspankkitiliä käyttämään – periaatteessa se mahdollistaa kaikki perustoiminnot, joita tavallinen asiakas voisi käyttää ja tarvita. Ruotsissa on oikeus tiliin, joka ei välttämättä mahdollista sähköistä maksua. Eli jos haluaa sähköistä kaupan käyntiä, niin se ei ole mahdollista tällaisen tilin kautta. Alankomaissa Tämä on oikeus, josta on neuvoteltu pankkien ja viranomaisten kesken, joten se on tavallaan lainsäädännön ja vapaaehtoisuuden rajamailla. Muissa maissa taas on vapaaehtoista koodistoa Saksassa, Irlannissa, Luxemburgissa ja Sloveniassa, joiden mukaan esitetään, että jokainen voi avata peruspankkitilin, kunhan pystyy osoittamaan henkilöllisyytensä ja osoitteensa. No tuo osoite juuri voi olla joskus hankala, jos on muuttanut. Ja tietenkin noudattaen rahanpesun vastaisia sääntöjä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa vapaaehtoinen pankkikoodisto mukaan voi saada erityisen pankkitilin sellainen asiakas, joka ei voi tavallinomaista pankkitiliä saada. Italiassa taas esitetään tietynlaisen maksu tilin käyttöä. Tämä tuntuu yksinkertaiselta. Oikeus on, menee pankkiin ja saa sieltä tilan, tilin, mutta käytännössä tämä on paljon monimutkaisempaa. Ranskan esimerkissä esimerkiksi on oikeus pankkitiliin, bank. mutta kun pankkiin menee, niin pankki voi kieltäytyä avaamasta sinulle pankkitilin. Ja jos se niin tekee, niin kaikki tiedot lähetetään keskuspankkiin ja sitten Banque de France keskuspankki voi, on velvollinen löytämään pankin, joka avaa teille tilin. Joten tämä ei ole ihan yksinkertainen prosessi, niin kuin se yleensä olisi, kun pankkiin menee ja saa tilinsä. Tämä on melko ennenkuulumatonta joissain tapauksissa, erityisesti jos ajatellaan, että se, että pankkitilä ei saa, liittyy erilaisiin ihmisiin, niihin, jotka matkustavat Euroopassa esimerkiksi, muuttavat, heillä on ehkä vähemmän ongelmia, koska tällainen paperityö on heille helpompaa, mutta vain syrjässä oleville on suurikin este se, että pitää kulkea tämän hankalan prosessin läpi ennen kuin lopulta pankkitilin saa. Joten siksi sanomme, että 12 maassa on jonkinlaiset säännöt, mutta tämä säännön toteutuminen on vähän hankalampaa kuin miltä se näyttää, kun lukee tämän asiakirjan näin yksinkertaisesti. Mielenkiintoista nähdä, että eurobarometritutkimus vuonna 2010 kyseli ihmisiltä, voisivatko he sanoa, onko hankalaa saada peruspankkipalveluita. Ja tässä varovaisuuden nimissä sanoisin, että kysymys on, pidättekö vaikeana, ei kysytä, pidättekö mahdottomana, mutta kuitenkin on mielenkiintoista nähdä, että kannat vaihtelevat pitkälti Euroopassa. 39 prosenttia Romaniassa sanoi, että vaikeaa on. 5 prosenttia tai vähemmän Suomen jalankomaiden kaltaisissa maissa. Joten tästä syntyy kyllä kysymys, onko olemassa sellaisia esteitä, joihin pitäisi puuttua, jotta peruspankkitilin avaaminen olisi helpompaa useissa näistä jäsenvaltioista. Monissa jäsenvaltioissa, joissa ihmiset pitävät peruspankkitilin avaamista hankalana, ei ole minkäänlaista lakia tai minkäänlaista vapaaehtoista sopimusta, joka tukisi pankkitilin saamista. Jonkinlainen korrelaatio tässä näiden asioiden välillä on, mutta en osaa tarkkaan sanoa kuinka suuri. Joten yhteisössä on esitetty että markkinat eivät näin toimi oikein. Periaatteena tämän suosituksen takana on se, että kaikki kuluttajat, jotka laillisesti oleskelevat EUn alueella, siis ei tietyssä jäsenvaltiossa, vaan EUn alueella, omaisivat oikeuden avata peruspankkitilin missä tahansa jäsenvaltiossa, jos ei heillä siinä jäsenvaltiossa jo tiliä ole. Totta kai henkilöllisyyden todistaminen ja niin edelleen. Tavallinen paperityö pitää voida esitellä, mutta mitkä ovat tavoitteet tämän periaatteen takana? Ensinnäkin syrjäytymiskysymys, sosiaalinen kysymys siis, ja toisaalta tämä on sisämarkkinakysymys myös. Siihen jo viitattiin jo vähän, että kun ihmiset muuttavat maasta toiseen, niin tämä asia on hankala. Se on yksi sisämarkkinakysymys. Ja toinen, kuten huomaamme, on sähköinen kauppa. Tämä on suositus, joten jäsenvaltioilla on paljon joustomahdollisuutta siitä, miten tätä suositusta nyt noudatettaisiin. Ainoa ehto on se, että peruspankkitilin pitää olla joko ilmainen tai kohtuullisen hintainen, mutta tuo kohtuullisuus on jäänyt määrittelemättä, joten se voi olla jo vähän monimerkityksen pankista riippuen. Samalla jäsenvaltioiden velvollisuus on lisätä tietoisuutta perusmaksutilistä tai peruspankkitilistä. Tämä on vain suositus, joten mitenköhän tehokas se voi olla? No se riippuu tietenkin siitä, miten jäsenvaltiot ottavat tämän asian omakseen, koska mitä rangaistuksia ei liity siihen, ettei tätä suositusta noudateta, joten Hyvä on sinänsä, että suosituksia tehdään ja voi olla hyvä sitten ajatella, että jos suositus ei anna toivottuja tuloksia, jos pari vuoden kuluttua nähdään, että mitä niille tehty, niin mitä tehdään seuraavaksi, koska tilanne jää entiselleen. Se haittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja estää sisämarkkinoiden toteutumisen kokonaan. So, what should mitä siis peruspankkitilin pitäisi tarjota kuluttajille, jotta voitaisiin arvioida, mitä palveluita pitäisi tarjota. Me katsoimme kirjallisuutta ja eri järjestöjen kantoja, sidosryhmien kantoja ja niin edelleen. Ja hyvin pitkälti oli konsensus, ei ihan täydellinen konsensus, mutta suuri kuitenkin siitä, että perusmaksutiliin pitäisi liittyä muutamia seikkoja. Yksilön pitäisi voida avata, käyttää ja sulkea tällainen tili. Siihen pitäisi voida nostaa sieltä rahaa ja laittaa rahaa sille tilille ulkopuolelta tai kyseisen henkilön puolelta, ja tämän kyseisen henkilön pitäisi voida nostaa sieltä rahaa. Tärkeää olisi myöskin, että voidaan käyttää tilisiirtoja tai maksukorttia – Nämä viimeiset kysymykset ovat tärkeitä, koska jos rahat tilille saa, mutta sitä ei voi käyttää muuhun kuin käteisen nostamiseen, niin ei pysty osallistumaan nykyyhteiskuntaan kuin aivan rajallisesti. Eli jonkinlainen tilisiirto sieltä tililtä on välttämätöntä omalta tililtä toiselle tilille. Niin ei tarvita siis sekkiä tai käteisen käyttöä. Hyvin tärkeä ymmärrettävä asia on se, että peruspankkipalvelut pitäisi tarjota näin, niitä ei pitäisi yhdistellä muihin pankkipalveluihin, rahoituspalveluihin, kuten vakuutuksiin tai muihin. Ja lopulta ainakin pitäisi puuttua huolenaiheisiin, jotka liittyvät siihen, että taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevilla ihmisillä on ehkä enemmän hankaluuksia hallita – käteisvirtoja omaa pankkitiliään, joten konsensus sidosryhmien edustajien välillä oli siitä, että tilin ylitysmahdollisuutta ei pitäisi tällaisen tiliin liittää. On sanottava, että tästä on konsensus, mutta jotkut sidosryhmät hyvin tiukasti toivovat jonkinlaista rajallista tilinylitysmahdollisuutta, jotta tilin hoitaminen on helpompaa ja voidaan pitää – pieninä kustannukset, joita saattaa syntyä, kun on ihan vahingossa ylitetty tili. En suositus noudattelee tätä ajatusta perusmaksutilistä, koska suosituksen mukaan, jos sitä täysin täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa, perusmaksutili tarjoaa palveluita, jotka liittyvät avaamiseen, käyttämiseen ja sulkemiseen, mahdollistaa rahan tallettamisen maksutilille ja käteisen nostamisen ja lisäksi siirrot. Ja se, minkälaisia tilisiirtoja voidaan toteuttaa, jätetty avoimeksi. Ehkä ainoastaan suoraveloitukset tai sitten maksukortilla tehtävät maksutapahtumat, kunhan oletetaan, että tähän maksukorttiin ei liity luottoa. Mm. tai sanotaan, että sieto ei ylitä tilin saldoa. Jos katsotaan siis, mitä tämä suositus esittää, niin todella se on ihan johdonmukaista sen kanssa, mitä käytännön elämästä asiantuntijat suosittelevat perusmaksutiliksi, joten siinä mielessä tämä on melko hyvä edistysaskel. mitkä ovat sitten hyödyt? Koska totta kai kustannuksia syntyy. No mitkä ovat hyödyt sitten? Ensinnäkin on hyötyä niille henkilöille, jotka jäävät taloudellisesti syrjään. Niille, jotka kulkevat, ovat liikkumassa EU-rajojen yli, sisärajojen yli. Se auttaa räätylittävää kauppaa, sähköistä kaupankäyntiä ja yhteiskuntaa laajemmin. Tärkeää on katsoa joitain näitä erityishyötyjä kategoriakohtaisesti, koska joitain asioita pidämme itsestään selvinä, jos katsotaan ongelmia, joita on jollain yksilöillä – syrjäytyminen niiden henkilöiden osalta, joilla pankkitiliä ei ole. Heidän vaikea saada työpaikkaa, kuten aikaisemmin sanoin, koska palkka maksettaisiin suoraan tilille. Hyvin vaikea on saada vuokrattua kiinteistöä, koska Tänä päivänä on tyypillistä, että tarvitaan tilisiirto vuokran maksamiseen. Ja myöskin sosiaalietuuksien saaminen joissain tapauksessa on hankalaa, koska yhä useammin ne maksetaan suoraan pankkitilille. Ei niitä lähetetä postissa tai makseta sekkinä. Ja kun saa maksutilin käyttömahdollisuuden, ei tarvitse käyttää mitään välikäsiä rahan lähettämiseen. Jos tiliä ei ole, voi mennä Union Expressiin ja lähettää rahaa toiselle tilille, mutta siitä syntyy kyllä lisäkustannuksia. Tämä on tavallaan sitä, että verotetaan köyhiä. Sitten sähköinen maksu on edullisempaa. Esimerkiksi jos maksaa suoraveloituksena esimerkiksi sähkön, kaasun tai veden, niin saa tiettyä alennusta. Eli tässä jälleen tavallaan verotetaan köyhyyttä nopeammin saa sähköisessä tilille siirretty rahan omaan käyttöönsä. Ja lisäksi tämä on turvallisempaa, koska ei ole niin riippuvainen käteisen käsittelystä, joten ei joudu niin helposti ryöstön kohteeksi. Ja tämä on melko tärkeä kysymys monissa maissa, joissa joudutaan muuten kantamaan melko merkittäviä rahasummia, jos ei pankkia. Ja sitten internetin käyttö Voitte sanoa, että no ei ole niin tärkeää, mutta tutkimuksessa on katsottiin kuluttajien käyttäytymistä digitaalisessa ympäristössä, niin netissä usein saa samoja tuotteita paljon edullisemmin kuin normaalisti. Joten jos ei voi käyttää netissä, niin jälleen köyhyyttä verotetaan ylimääräisen veron kautta. Ja sitten lopulta tämä liittyy enemmän ikään kuin hyvinvointiin, psykologisiin tekijöihin. Penkkitilin omaava henkilö monien tutkimusten mukaan tuntee olevansa enemmän osa yhteiskuntaa, ei tunne oloaan niin syrjäytyneeksi. Nämä ovat siis etuja, joita saisivat sellaiset henkilöt, joilla nyt ei ole pankkitiliä. Mobile individuals. Sitten liikkuvuudesta. Tällä hetkellä asia on niin, että monissa tapauksissa on hyvin hankala avata pankkitiliä, kun on juuri muuttanut yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Hyvin tärkeää on tässä ymmärtää, että tämä on eri tyyppinen kysymys. Ne, joilla ei ole pankkitiliä. Tämä liittyy pankkipalveluiden kysyntä puoleen, mutta tämä liikkuvien asiakkaiden kysymys lähtee enemmän sieltä tarjontapuolelta. Ne, jotka tarjoavat pankkipalveluita, luovat näille yksilöille ongelmia. Ei näillä yksilöillä mitään muita ongelmia ole. Me tiedämme, että liikkuvat kansalaiset usein kohtavat ongelmia, kun puhutaan henkilöllisyyden todistamisesta. Tällainen tulee etiin, kun joissain tapauksessa vaaditaan tietyn standardin mukaisia asiakirjoja tai maa, josta on lähtöisin, on maa, jossa ei käytetä henkilöllisyystodistuksia. Ja monissa tapauksissa on nähty, että petoksiin ja rahanpesuun liittyvät säännöt joskin, joskus tulkitaan hyvin tiukasti tavalla, joka periaatteessa estää pääsyn perusmaksitiliin ihmisiltä, jotka muuttavat jäsenvaltiosta toiseen. Erityisesti, jos asiakas ei ole kovin kiinnostava taloudellisesti, jos on opiskelija esimerkiksi, niin peruspankkitilille tulee melko vähän rahaa maksujaan ehkä paljon, mutta siellä ei jää paljon rahaa pankkiin, joten siksi tällaiset vaatimukset ovat sellaisia, joita käytetään ehkä väärinkin, ja niin lähdetään estämään peruspankkipalveluihin pääsy. Vuonna 2011 eurobarometritutkimus kysyi kansalaisilta esteitä, esteistä, jotka tulevat vastaan sisämarkkinoille ja pankkitilin avaaminen tuli esiin yhtenä merkittävänä tekijänä. Joten tästä ongelmasta eroon pääsy. Siis liikkuville kansalaisille on saatava mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä. Tämä vahvistaa sisämarkkinoita, koska monet ihmiset pitävät vaikeana muuttoa juuri tästä erityisestä syystä. Sitten sähköinen kauppa. Rajat ylittävä kauppa ja sähköinen kaupankäynti Tuoreimmat Eurostatin kuluttajatutkimukset osoittavat, että 12 prosenttia niistä, jotka eivät käyttäneet internettiä palveluiden tai tuotteiden tilaamiseen viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, antoi syyksi sen, että ei ollut maksukorttia. Eli aina on huolta siitä, miksi useammat ihmiset eivät lähde sähköisen kaupankäyntiin – Syitä on varmasti monia, mutta yksi niistä on se, ettei ole maksukorttia. Yleisesti ottaen maksukorttien ja sähköisen rahan siirtomahdollisuudet ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan tukea sähköistä kaupankäyntiä, mutta näin annetaan myös kuluttajasuoja toimia ja lisätään uskottavuutta. Miksi sähköinen kaupankäynti sitten on niin tärkeää? Sähköistä kaupankäyntiä käytetään mahdollisuutena saada tuotteita ja palveluita edullisempaan hintaan. Mutta samalla tällä tapaa ihmiset helpommin lähtevät ostamaan rajat ylittävästi. Raja-alueella ostetaan sinänsä rajan toiselta puolelta usein, mutta jos haluaa ostaa muualla kuin raja-alueella, pitää lähteä sähköiseen kaupankäyntiin, muuten se ei toteudu. Eli tällaiset sähköisen kaupankäynnin esteet estävät myös sisämarkkinoiden kunnollisen toimimisen. Ihan siis lyhyesti nämä ovat niitä suuria etuja, joita syntyy siitä, että ihmisillä on kunnolliset pankkipalvelut käytössään kautta Euroopan unionin. Mitkä sitten ovat suosituksiamme? Meidän mielestämme perusmaksutili joka suosituksessa on esitetty, on hyvin sopiva siihen ajatukseen, mitä palveluita siihen pitäisi liittyä. Jos tätä suositusta kunnolla täytäntöön pantaisiin ja kaikki jäsenvaltiot liikahtaisivat eteenpäin, tästä olisi paljon ehtoa niille ihmisille, joilla ei vielä pankkitiliä ole. Ja tämä auttaisi myös niitä, jotka muuttavat sisällön yli tai haluavat käydä kauppaa rajat ylittävästi vaarana ehkä on se, että suosituksen kautta ei jäsenvaltioiden tasolla saada muutosta aikaiseksi, koska mitään velvoitetta ei sinänsä ole. Siksi meidän mielestämme olisi erittäin hyödyllistä, jos vuoden tai parin kuluttua voitaisiin katsoa tilannetta uudestaan, katsoa onko se todella muuttunut. Onko niin, että on päästy toivottuihin vaikutuksiin? Jos ei, jos todetaan, että mitään edistystä ei ole tapahtunut tai edistystä on tapahtunut hyvin vähän ja että pankkitilittömiä ihmisiä on edelleen hyvin paljon, silloin meidän mielestämme pitäisi pohtia direktiiviä, joka voisi huolehtia siitä, että tällaista lainsäädäntöä hyväksytään. Kuitenkin, koska penkkijärjestelmät vaihtelevat kovasti kautta Euroopan unionin käytänteet ja se, miten pankkipalvelut on hoidettu, ehkä olisi hyvä ajatella tällaista minimiharmonisointidirektiiviä, jossa on tietty velvoite tarjota peruspankkipalveluita, mutta jätettäisiin jäsenvaltioiden päätettäväksi, mitä yksityiskohtia näihin vaatimuksiin liittyy. Tässä puheenjohtaja oli minun alustukseni. Siellä tutkimuksessa on enemmänkin tietoa, mutta nyt jää ainakin vähän aikaa kysymyksille. Kiitos. Well, thank you um, very much indeed. Kiitos äh, oikein laajasta esittelystä ja hyvin syvälle luopaavasta tutkimuksesta pankkipalveluiden saatavuudesta. Tämä on meille erittäin mielenkiintoista, koska tästä te katsoitte tätä hieman laajemmin. Tämä valiokunta on ollut hyvin aktiivinen siinä, kun on tarkasteltu erilaisia kriteereitä, jotka liittyvät nimenomaan näihin liikkuviin henkilöihin. Ja edustaja Gebhardt on nimenomaan puhunut siitä, että ihmiset eivät saa pankkitiliä ja silloin he eivät saa esimerkiksi vuokrasopimusta. Ja että ihmiset ovat eh, hyvin turhautuneita siitä, että he eivät voi hyödyntää markkinoita omissa maassaan tai toisissa maissa. Joten nämä kaikki asiat ovat hyvin tärkeitä. Nyt meillä on hieman aikaa. Meidän asiantuntijamme tuolta jo tulevatkin. Toivotan heidät eh, virallisesti pian tervetulleeksi. Mutta meillä on mahdollisuus nyt esittää kysymyksiä. Jos edustaja Gebhardt haluaa aloittaa, sitten herra Smith, edustaja Turunen, Korea de Campos, Koperaati. Selvä. Okei. Okay. Uh, Kiitos. Kiitos. Kiitoksia herra Müller. Tässä tuli todella reippaasti informaatiota ja oli todella kiinnostavaa kuulla vielä tiivistetyssä muodossa kaikki ne edellytykset ja suositukset, joita meille annoitte. Se, mitä nyt esititte, esititte vahvisti omaa näkemystäni siitä, että perusmaksu tilin käyttömahdollisuus pitäisi olla jonkunlainen universaali palvelu jonka, johon kaikilla ihmisillä pitäisi olla pääsy. Ja pyytäisin kaikkia valiokunnan jäseniä nyt panemaan merkille, että onhan sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät halua pankkitiliä. En minä, en minä sille voi mitään ja se minulle sopii ihan hyvin. Ei, raha, jos joku haluaa pitää rahat tyynyn alla tai sukan varressa, niin siitä vaan meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että ihmisillä olisi mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä silloin, kun he sitä toivovat. Siitä tässä on kyse, mutta kuten te teittekin selväksi, niin siitä riippuu hyvin paljon myös ihmisen yhteiskunnallinen elämä, eh, kansalaisten elämä ja sisämarkkinat, ne riippuvat hyvin pitkälti tällaisista asioista. Äsken sanoitte myös ihan oikein ja siihen haluaisin vielä palata ja kysyä vähän tarkemmin, että eri jäsenmaissa pankkitilanne on hyvin erilainen ja syyt tietyn tyyppiseen pankkitoimintaan ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Romaniassa melkein 50 prosenttia ihmisistä on pankkitilittömiä ja se varmasti myös liittyy siihen, että pankkiinstituutioita, pankkilaitoksia ei oikeastaan ole tuossa maassa. Että siellä käytetään paljon käteismaksua ja kirjekuoressa rahaa annetaan kädestä toiseen. Ja tällaista me emme tietysti Eurooppa-tasolla voi ratkaista. Ja jos oikein ymmärsin, niin näin te meille suosittelettekin, että me saamme aikaan oikeuden mahdollisuuteen käyttää perusmaksutiliä ja että jäsenmaat myös tähän ottavat kantaa. Mutta se, miten jokainen jäsenmaa sitten hoitaa tämän asian, jää jäsenmaan tehtäväksi. Jos näin tarkoititte, niin sitten se kyllä vastaa sitä, mitä itsekin ajattelin suosituksena sanoa, mutta jos vielä voisitte hiukan lisää valaista näitä erityyppisiä ongelmia eri jäsenmaissa, sanotaan nyt vaikka Suomessa, Ranskassa ja Romaniassa tai Bulgariassa, mitä ovat ne ongelmat, jotka nimenomaan liittyvät siihen, miten pankkitoiminta on järjestetty tai mitä pankkilaitoksia on olemassa. Oletteko perehtynyt tähän ja jos olette, niin voisitteko vielä kertoa tästä asiasta hiukan lisää? Um, well, I think we'll take one round of Otetaan ensin tähän yksi kysymys äh, kierros, niin että sitten kokoa mene yhteen. Seuraavaksi sitten Ulle Smith. Thank you, Mr. Chair, and, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, tästä raportin esittelystä Tämä on kovasti hyödyllistä. Ja olen samaa mieltä kaikesta. Minulla on tytär, joka opiskelee Skotlannissa, Edinburghissa, kohtuullisen sivilisoituneessa äh, valtiossa, mutta oli todella vaikea saada hänelle pankkitiliä. Meidän piti auttaa häntä ja antaa hän takuita ynnä muita. Mutta näistä suosituksista. Miksi te laitatte tänne loppuun tämän, jossa sanotaan, että ehkä meidän pitäisi miettiä lainsäädäntöä. Koska olen hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa, että tämä tässä uudessa elinympäristössä, niin tämä on jokaisen kansalaisen perusväline, se, että hänellä on pankkitili. Joten miksi, nämä, miksi tässä nämä tällaisia äh, aika epämääräisiä suosituksia 2012. Tässä minusta me tarvitsisimme kunnollista lainsäädäntöä. En siis kannata kovasti eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta jos jäsenvaltiot eivät kykene hoitamaan asiaa, niin silloin meidän täytyy se tehdä. Ja viittaan Mario Montin raporttiin ja sanon, että tämä on välttämätöntä. Kiitokset ja sitten edustaja Turunen. Uh, Kiitos esittelystä, se oli mielenkiintoinen ja tukee sitä, mitä tämä valiokunta ajattelee. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Ehkä meidän pitäisi mennä tässä nyt jo vähän eteenpäin, koska EUn keskiarvo on 15 prosenttia. 15 prosenttia Euroopan väestöstä kokee ongelmia pankkitilin avaamisessa ja se on minusta vuonna 2012 aivan liian paljon. Joten uskoisin, että tässä valiokunnassa olisi halua mennä hieman nopeammin eteenpäin. Mutta kysymyksiin teille kuuluu. Millä tavalla tällainen oikeanlainen skeema voisi toimia käytännössä? Kun sanoit, että Ranskassa voitte mennä pankkiin ja joku pankki voi kieltäytyä ja silloin te voitte mennä keskuspankkiin ja pyytää sieltä apua tai neuvoa. Tämä on aikamoinen este. Ja monet ihmiset antaisivat äh, periksi, kun äh, heidät on hylätty kahdessa tai kolmessa pankissa. Joten olisiko mahdollista saada aikaan lainsäädäntöä, joka, antaisi pankille mahdollis- joka ei antaisi pankille mahdollisuutta kieltäytyä? Olisiko se oikeudellisesti ja laillisesti mahdollista? En nyt puhu tässä siitä, että annetaan lainaa tai äh, annetaan ihmisille oikeus ylittää tilinsä, vaan ihan peruspankkitili. Minusta se olisi oikeus ja kohtuus. Uh, Mr. Correa. Sitten Correa Campos. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> well... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä alustus oli hyvin mielenkiintoinen, mutta samalla se nostatti myös monia epäilyksiä jokaisella toimenpiteellä on myös toinenkin puoli, varjopuoli, ikään kuin mitalin toinen puoli. Jos nyt katsotaan esimerkiksi opiskelijoiden ö, pankkitiliä, jos opiskelija ei voi saada luottotiliä itselleen, niin silloin tuon koko pankkitilin käytettävyys on kyseenalainen, koska pieniä luottomääriä opiskelija saattaa tarvita tietyillä hetkillä. Mutta ymmärrän tietysti sen, että opiskelijoiden velkaantuminen saattaa olla ongelmallinen, mutta jokaisella toimenpiteellä on tosiaan tämä kääntöpuoli. Yksi sellainen alue, jolla minun mielestäni harmonisointi, harmonisointia tarvittaisiin, on, on rajat ylittävät pankkisiirrot ja toinen on sitten in this country where we live here uh, home banking to have a, home banking you need to have a special ja toinen on sitten nettipankit. Eli eh, kun uh, ihmis, ihminen eh, joissakin tapauksissa hankkii pankista jonkunlaisen ö, laitteen, jolla näitä pankkisiirtoja voidaan tehdä, Mm, ja sitten jos tarvitsee mennä pankkikonttoriin näitä pankkitilisiirtoja tekemään, niin sehän maksaa valtavasti rahaa. Ja sitten myös tämä vallankumous, että kaikilla meillä 90-luvun alkupuolesta lähtien on ollut luottokortti, niin sehän on myös erittäin hyvä syy siihen, että on ylitetty noita luottorajoja. Eli se on osa syynä tähän kriisiin, jota me parhaillaan elämme, koska jokaisella toimenpiteellä on tämä kääntöpuoli ja me niitä täytyy siksi pohtia hyvin tarkkaan. Minä en nyt ollenkaan halua kiistää tämän toimenpiteen tärkeyttä, mutta noita kääntöpuoliakin täytyy pohtia. Tässä on myös omat vaaralliset puolensa. Kiitos. Now we have two other speakers. Täällä on vielä kaksi puhujaa ehkä meillä on tässä vielä aikaa ennen kuin pyydämme vastausta. Herra Koferati ja Prendergast. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy myöntää, että hämmästyin aika lailla. En niinkään siitä, mitä minä kuulin, vaan nämä diagrammit oikeastaan. Hyvin tärkeä osa, tai hyvin suuri osa Euroopan kansalaisista eivät omista tai heillä ei ole tiettyä oikeusta, johtuen erilaisista syistä, ehkä historiallisista syistä tai muista. Mutta minusta nämä syyt eivät ole hyväksyttäviä, kun nyt kysymyksessä ollaan kuitenkin 2000-luvulla. Jos ei ole tällaista peruspankkitiliä, niin tässä nyt on kuitenkin kysymys miljoonien kuluttajien kansalaisten kulutustottumuksista. Ja tätä oikeutta ei anneta kaikille ihmisille. Joten meidän täytyy nyt mahdollisimman nopeasti löytää tähän tehokas ratkaisu. Minusta on hyvin tärkeää, että me mietimme esimerkiksi lainsäädäntöä, emmekä jättäisi tätä jäsenvaltioille. Koska jäsenvaltioiden toimet ovat johtaneet tähän nykyiseen tilanteeseen. Minusta tätä asiaa pitäisi nyt priorisoida, koska kaikilla pitää olla yhtäläiset oikeudet. Meidän täytyy saada aikaan jonkinnäköinen väline, joka on mahdollisimman tehokas, eli eurooppalainen laki. Ja sen jälkeen me voimme sitten katsoa, millä tavalla tätä lakia sitten toimeenpannaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Eli tässä on kysymys tavallaan myös jonkinnäköisestä kasvatusprosessista, joka olisi saatava käytiin. Ja vielä viimeinen huomio, mikä minusta on hyvin huolestuttavaa, on lähes velvollisuus, että, että ihmisillä on käteistä rahaa. Ja tämähän edistää rikollisuutta rikollisia ilmiöitä, korruptiota. Aloitetaan vaikka korruptiosta politiikassa, ja sehän liittyy nimenomaan käteisen rahaan. Ja silloin tässä oikeastaan tavallaan me tuemme sitä haluamattamme Joten eh, meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus elää normaalia elämää. Uh, chair, um, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää puhujaa loistavasta alustuksesta. Yksi ihan lyhyt kysymys. Haluaisin kysyä, onko komissio aikaisemmin tehnyt työtä tällaisten vapaaehtoisten toimien pohjalta, mitä tuloksia jäsenvaltiossa silloin saatiin. Jos markkinat eivät näin toteuta tätä tehtävää, onko lainsäädäntö kuitenkin oikea tie. Tämä on loisto aloite, se on tärkeä monille ihmisille. 30 miljoonaa kautta Euroopan on valtava määrä ihmisiä, jotka kärsivät tästä ongelmasta. Kiitos, jos voin saada mahdollisuuden äh, kuulla tämän vastauksen. Kiitos oikein paljon. Yksi lyhyt kysymys minulta. Minä pidin tätä myös hyvin mielenkiintoisena. Mutta syystä on se, että ei tunnu olevan korrelaatiota sen välillä, kuinka monta prosenttia pitää pankkitilin saamista vaikeana ja siinä, että on tiettyjä vapaaehtoisia järjestelyitä. Ehkä tähän kysymykseen voidaan palata ja täyttäisin tervetulleeksi edustaja Kluten, joka on talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä tästä samasta aiheesta. Minä kiinnostaisi kyllä kuulla. Ehkä se on siellä tämän tutkimuksen yksityiskohdissa, mutta jos oikein tulkitsen näitä, niin Viro esimerkiksi, jossa ei ole vapaaehtoisia tai pakollisia sääntöjä, on kuitenkin siellä top kolmosessa, kun pankkipalveluiden saamisesta puhutaan. Eli tässä on kyse maasta, jossa on paljon e-hallintokysymyksiä ja digitaalinen lukutaito on korkealla tasolla. Liittyykö se tähän? Hyvä ystävämme Ule Schmidtkin halusi tässä lainsäädäntöä. Nämä luvut eivät ehkä oikein nyt vakuuta minua siitä, että lainsäädäntö tässä olisi oikea vastaus, erityisesti kun huomasin, että Alankomaissa, joka on yksi parhaimpia, pankkitilin saaminen syntyy tämä oikeus syntyy sopimuksesta pankkien ja viranomaisten välillä tavallaan itse kautta tai yhteissäätelyn ehkä. Olisi mielenkiintoista kuulla ajatuksenne tästä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Jospa aloittaisin vaikka esittelijän ensimmäisestä kysymyksestä siitä, minkälaisia erilaisia pankkirakenteita eri jäsenmaissa on. Me emme ole tutkineet sitä, miten pankkijärjestelmän struktuuri linkittyy tähän kysymykseen. Meillä oli liian vähän aikaa, että olisimme voineet ottaa tuollaisen asian mukaan tähän tutkimukseen, mutta haluaisin kuitenkin esittää hyvin tärkeän seikan. Joissakin maissa, itsekin sain kokea tämän, joissa ei ole kylissä esimerkiksi pankkiinfrastruktuuria. Siellä kuitenkin on pankkeja, jotka lähettävät ihmisiä kulkemaan pitkin kyliä ja tarjoavat pankkipalveluja vaikkapa kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa. Ja sama tilanne on esimerkiksi Intiassa, missä on sellaisia kioskeja kylissä, joiden kautta ihmiset sitten pääsevät pankkipalveluiden piiriin internetin kautta. Eli se, että nyt ei ole pankkirakennuksia joka puolella maata, niin se johtaa sitten siihen tai vaatii innovatiivisempia ratkaisuja, mutta ei ole kuitenkaan mahdotonta saada pankkipalveluja sellaisten ihmisten ulottuville ja sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole näitä perinteisiä pankkilaitoksia tai pankkirakennuksia. Täytyy vain ajatella hieman luovemmin. Sitten toinen kommentti <clears throat> joka koskee sitä, miksi me meidän suositustamme pidettiin heikkona. No, minä olen ehkä hiukan optimistisempi sen suhteen, että ajattelen, että katsotaanpa, miten jäsenmaat suositusta toteuttavat ennen kuin me lähdemme sitten käyttämään ikään kuin kovempia keinoja täältä keskuksesta käsin, mutta minun tehtäväni ei tietenkään ole päättää, miten näitä asioita hoidetaan, mutta meidän täytyy tietysti pohtia sitä seikkaa, että eri jäsenmaissa on ollut erilaisia lähestymistapoja, toiset menestyksekkäämpiä kuin toinen puheenjohtajan huomautus on erittäin tärkeä. Ranskassa on käytetty lainsäädäntötietä, mutta se on hyvin vaikea tie. Ja Alankomaissa on käytetty helppoa tietä, kuten Iso-Britanniassakin. Pankkien on tarjottava pankkitilipalveluja maksutilipalveluja. Eli ei ole ollenkaan selvää, että sääntelyt tai säädökset tulevat ratkaisemaan kaikki ongelmat. Toki ongelma on ja ongelmaan täytyy puuttua, se on selvä. Sitten Täältä tuli kysymys, joka liittyy jokaisen toimenpiteen kääntöpuoleen siinä, että olemmeko me liian tiukkoja toimenpiteissämme esimerkiksi nettipankin suhteen, rajat ylittävien tilisiirtojen suhteen ja sitten luotto-ominaisuuden liittäminen näihin pankkitileihin. Minun mielestäni tämä menee jo hieman pidemmälle kuin ihan peruspankkipalvelujen tai perusmaksutilin ongelman käsittely. Ehkä se on ehkä hiukan jo yli tämän aiheen, josta tänään puhutaan. Sitten hyvin tärkeä seikka, joka tuli esiin, on, ovat eurobarometrin tulokset, eli tilastot. Tähän kyselyyn osallistujilta kysyttiin, oliko heidän mielestään vaikeaa saada pankkipalveluja käyttöönsä. Ei siis kysytty, oliko se heistä mahdotonta. Eli jotkut, jotka pitivät sitä vaikeana, saattoivat pitää sitä mahdottomanakin, mutta e, kyse ei ole yksi yhteen linkistä, eli meidän ei pitää yliarvioida e, tai liioitella tämän kyselyn tuloksia e, tai suurennella niitä, mutta me emme voi tosiaankaan äh, sännätä siihen johtopäätökseen, että kukaan näistä, jotka pitivät sitä vaikeana, ei loppujen lopuksi saanut mahdollisuutta perusmaksutilin tai peruspankkitilin käyttöön. Sitten muutamia kysymyksiä oli siihen liittyen, onko direktiivi paras tapa edetä tässä asiassa. No kyse on hiukan samasta näkökohdasta. Meidän täytyy hiukan katsoa, miten jäsenmaat etenevät tässä asiassa, mutta samalla meidän täytyy myös yksityiskohtaisemmin tutkia, mitä eri lähestymistavoilla, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia niissä on. Ja haluaisin ihan korjata yhden Ranskaa koskevan seikan. Nimittäin muutama vuosi sitten, jos Ranskassa meni pankkiin ja pankki ei suostunut avaamaan pankkitiliä, tämä oli hyvin tehotonta. Monet ihmiset luovuttivat, koska heidän oli vaikea tehdä se, ja varsinkin jos, oltiin, jos ihminen kuului tähän ryhmään, joka oli ikään kuin näiden palvelujen ulkopuolella. No, nyt tilanne on Ranskassa se, että e, pankki, joka kieltäytyy avaamasta pankkitiliä jollekulle, sen täytyy lähettää kaikki tiedot keskuspankille. Ja keskuspankin puolestaan täytyy sitten lähettää sellaiselle pankille nämä tiedot, josta tiedetään, että se tämän tyyppisiä ö, e, ö, e, tilejä ö, avaa. Ja siksi ihmisen, yksilön itsensä ei tarvitse juosta pankista pankkiin ja ovelta ovelle. Eli Ranskassa tilanne on ollut hankala, mutta se ei enää ole yhtä hankala. Ihmiset pitivät sitä vaikeana ja nyt siinä on siis tällainen muutos tapahtunut. Niin, puheenjohtaja, käsittääkseni lyhyesti tässä nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin, joten kiitän. Uh, Kiitokset ja toivon mukaan jäätte tänne joukkoomme. Voitte osallistua tähän keskusteluun meidän täytyy nyt tästä suoraan siirtyä tähän kuulemiseen, mikä antaa minulle nyt mahdollisuuden virallisesti toivottaa tervetulleeksi kaikki meidän erityisvieraamme sekä selittää teille tästä ohjelmasta, että tämä tutkimus peruspankkipalveluista, siihen liittyy sisältyy hyvin paljon mielenkiintoista analyysiä ja tietoa vaikutuksista tai puuttuvista vaikutuksista. Tämä on nyt saatavilla ja kuka tahansa tätä nyt katselee internetin kautta, toivon mukaan teitä on paljon, niin te kykenette lataamaan sen koneellenne meidän sivuiltamme tämän tutkimuksen. Mutta kaikki osallistujat tässä kuulemisessa saavat myös tämän tutkimuksen halutessaan. Joten minulla on nyt suuri ilo virallisesti avata tämä kuuleminen itsessään. Vielä kerran toivottaa tervetulleeksi molemmat esittelijät. Evelin Gebhardt sisämarkkinavaliokunnasta ja Jürgen Klute äh, talous- ja raha-asioiden valiokunnasta. Ja sen lisäksi olen iloinen siitä, että täällä meillä joukossamme on hyvä ystävä ja vanha tuttumme Jonathan Fall, sisämarkkina pääosastosta pääjohtaja. Minä ajattelin tähän alkuun tehdä hieman näitä alkuhuomioita, alkupuheenvuoron ja sitten me kuuntelemme asiantuntijoita kahdessa vuorossa. Ja sitten kysymys ensin peruspankki oikeutena ja sitten lopuksi myös millä tavalla tämä vaikuttaa, perusmaksutili ja pääsy siihen vaikuttaa sisämarkkinoihin. Te olette varmaankin kaikki saaneet eh, nämä paperit, joten eh, en usko, että puhujat nyt eh, suoraan lukevat näitä papereita, jotka teille on jaettu, mutta meitä todellakin mielenkiinnolla haluamme kuulla, mitä teillä on sanottavana. Evelyn saa aloittaa ja sitten Jürgen Klute ja sitten sen jälkeen Jonathan Fall sisämarkkinapääosastosta. Dankeschön, dass es Kiitoksia Hier Mitä? Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, ja kiitoksia siitä, että tämän kuulemisen järjestäminen on ollut mahdollista. Nimittäin 30 miljoonaa yli 18-vuotiaista Euroopan kansalaista, joilla ei ole pääsyä peruspankkipalvelujen piiriin, niin kyllä se on aika korkea luku. Ja kun minä aloitin tämä, työskentelyn tämän kysymyksen parissa. En ollenkaan osannut lähteä siitä, että näin suuri luku tulisi vastaan ja se osoittaa tämän työn tärkeyden. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että me emme suinkaan ole työskennelleet tämän kysymyksen parissa vasta vuodesta 2011 tai tästä vuodesta, vaan kymmenen vuotta Euroopan parlamentti on jo aina silloin tällöin mm, ottanut tämän ongelman esiin ja komissiokin on myöntänyt sen olemassaolon ja nyt uh, puhuakseni uusista päätöslauselmista jo vuonna 2008 pyysimme Euroopan komissiota nyt ryhtymään toimeen tässä ja professori Montikin eh, silloin raportissaan tai työssään herra Barrosolle kiinnitti huomiota siihen, että meidän täytyisi, että tässä asiassa täytyisi ryhtyä toimeen ja siteraan herra Montin kirjoitusta ja lyhennän sitä hiukan. Komission täytyisi saada aikaan toimenpideehdotus, jonka mukaan kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus käyttää peruspankkipalveluja nykyaikana pankkitilin omaaminen on ennakkoedellytys tiettyjen palvelujen ääreen pääsemiseksi ja sisämarkkinoiden asianmukaiseksi hyväksi käyttämiseksi. Eli professori Monti jo tuolloin ihan selkeästi sanoi, että, että tämä on hyvin tärkeä asia, jolle jotain pitää tehdä ja Euroopan komissio silloin lupasikin, että, että, että 2011 työohjelmassa ei esittäisi suositusta, vaan direktiivi ehdotuksen, jotta tähän ongelmaan vastattaisiin. Että kyllä minä olin hyvin pettynyt sitten, kun minä huomasin, että jälleen kerran tuloksena oli pelkkä suositus ja kuulimme juuri herra Mülleriltä, että tämä suositus ei kerta kaikkiaan sillä ei ole mitään mahdollisuuksia mennä läpi. Jos jäsenmaa ei halua sitä noudattaa, niin sitten se ei mitään tee ja sitten ei tapahdu mitään, emmekä me nyt voi vielä odottaa vuotta, kahta, kolmea, neljää tai viittä vuotta, että jotain tapahtuisi. Kyllä nyt on aivan liikaa ihmisiä, joilla on tällainen ongelma, jotta me täällä vetkuttelisimme. Ää, tässä nyt ei ole tosiaan kyse niistä ihmisistä, jotka eivät halua pankkitiliä. Jos joku haluaa pitää sukan varressa tai patjan alla rahansa, niin hänellä on siihen toki oikeus. Tästä nyt ei ole laisinkaan kyse. Toistan sen ja muistutan mieliimme keskustelun, jota me olemme valiokunnassa jo aikaisemminkin käyneet. Tässä on kyse siitä, että täytyy olla oikeus vaatia peruspankkitilin käytön mahdollisuutta ikään kuin perusoikeutena peruspankkitili, jolla voidaan hoitaa tärkeimmät, välittömimmät ja välttämättömimmät toimet, joita nykyään digitaalisessa maailmassa täytyy voida suorittaa. Kyse on vuokran maksamisesta, siitä, että voi saada palkanmaksunsa sinne tilille ja että voi ostaa tuotteita internetistä ja yksinkertaisesti osallistua Euroopan unionin elämään ja sisämarkkinoiden toimintaan. Siitä tässä nyt on kyse. Ja kun minä sanoin että halusin tehdä tästä lainsäädännöllisen oma-aloitemietinnön, niin kyse ei myöskään ollut siitä, että me nyt lähtisimme sääntelemään tai haluaisimme säädellä näitä pankkien omia palveluita. Tulemme varmasti tänään kuulemaan ja olemme jo kuulleetkin, että järjestelmät eri jäsenmaissa ovat varmasti hyvinkin eri erilaisia. Emme me halua pankkisääntelyä nyt tässä kysymyksessä. Siksi minä toivoisin jatkossakin että tämä asia pysyy sisämarkkinavaliokunnassa. Tämän valiokunnan keskeinen tehtävä on se, että sisämarkkinoilla kuluttajat voivat toimia ja liikkua, ja että me pakotamme jäsenmaat tarjoamalla tarjoamaan sellaisia ratkaisuja, että he omien pankkijärjestelmiensä puitteissa voisivat antaa vastauksen tähän ongelmaan. Sitä minä tarkoitan, kun sanon, että lainsäädännöllinen mietintö täytyy laatia. Ja tämä on erittäin syvä vakaumukseni ja vakuuttuneisuuteni, eh, josta tiedän, että sen myös hyvin monet kollegat tässä valiokunnassa jakavat, että me tarvitsemme oikeudellisen ratkaisun, jonka on mahdollista panna toimeen eh, niin, että jäsenmaat eivät enää pääse laistamaan näistä asioista, vaan sitten todella joutuvat näitä palveluja tarjoamaan. Tämä on se tehtävä, jonka olen itselleni ottanut. Ja mm, eh, siksi mielestäni on hienoa, että meillä on tämä kuulemistilaisuus ja mielestäni on hienoa myös, että eh, talousvaliokunnan esittelijä on valmis istumaan tässä pöydässä kanssamme ja tuomaan Ekon valiokunnan näkemyksiä täällä esille ja miten tässä nyt loppujen lopuksi sitten käykään näiden toimivaltuuskysymysten suhteen, niin tulemme tässä työskentelemään yhdessä, koska kyse on siitä, että löydämme kansalaisille ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, jotka palvelevat kansalaisia, joita kansalaiset haluavat. Kiitoksia. Kiitos. Hyvin Klute. Olkaa hyvä. Jaa, dankeschön. Niin, kiitos. Erityisesti haluaisin ensin kiittää siitä, että sain tänne kutsun. Ekonissa vajaa vuosi sitten viime vuoden maaliskuussa järjestettiin myös aiheesta kuulemistilaisuus. Sen teimme vielä yksin. Useampia kuulemisia nyt, joten hyvä, että nyt ainakin tässä muodossa teemme yhteistyötä. Sisällöllisesti olemme pitkälti samoilla linjoilla. Kysymys kuuluu tänä päivänä, kumpi on vastuuvaliokuntana. Tässä Ekonilla on oma katsantokantansa ja sanoi, että tämä on oikeastaan pankkisääntelyyn liittyvä kysymys, koska tietenkin pääsyä on myös siltä kannalta, mutta tämä asia on päätettävä ja toivon, että se päätetään melko pian. Mutta se ei ole ainoastaan meidän käsissämme, vaan valiokuntien puheenjohtajat ja valikuntien puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja on käsissä. No kriisin aikana kansalaiset kokivat, että Euroopan unioni on tehnyt paljon, mutta myös jäsenvaltiot pankkien pelastamiseksi, pankkien tukemiseksi. Tärkeää on se, että kansalaiset myös tuntevat, että heidän eteen tehdään jotain, ettei EUta pidetä ainoastaan tahona, joka tukee pankkeja, vaan tukee myös pankkien asiakkaita. Ainakin usein kuulen, että on tiettyä tyytymättömyyttä siinä, että kansalaiset huomaavat, että pankkeja kyllä tuetaan, joten poliittisesti myös on nyt hyvä selkeästi sanoa, että tehdään jotain josta on etua kansalaisille. Tämä on tärkeä poliittinen aspekti tähän alkuun, kun puhutaan kaikkien osallistamisesta taloudellisesti. Syitä monia. Evelyn Gebhain mainitsi jo monia. jotka puhuvat tällaisen hankkeen puolesta. Kiistatonta valiokuntien kesken taitaa olla se, että lainsäädäntöaloitetta tässä kaivattaisiin ihan selvästi kiistatta. Kuitenkin haluaisin viitata vähän keskusteluun, jota Ekon valiokunnassa jo on käyty, ja tuoda vähän esiin meidän argumenttejamme. Yksi seikka, joka meillä on Ekonissa mielessä, on se, että käteismaksuja on yhä vähemmän ja enemmän käytetään rahaa sähköisessä muodossa. Evelyn puhui tästä jo, mutta käteisen käyttö ja kätö, käteinen on kuitenkin kaikkien saatavilla. Sitä voidaan käyttää ilman, että siihen liittyy ylimääräisiä kustannuksia. Jos nyt siirrytään nyt käyttämään sähköistä maksuliikennettä, ei käytetään näin käteistä. Koko tämä toiminta siirtyy pankkisektorille, joka on yksityinen sektori ja jonka käyttämiseen liittyy tiettyjä kustannuksia. Ja koska se on yksityistä palvelua, se ei ole kaikkien saatavilla, siksi on myöskin kaikki säätelyn puolelta nyt tarpeen selkeästi huolehtia siitä, että jos nyt maksuliikenne yhä enemmän – siirtyy sähköiseen muotoon, on huolehdittava siitä, että jokaisella kansalaisella on käyttömahdollisuus, ainakin perusmaksutilin muodossa, käyttää käteistä ja siirtää rahaa sähköisessä muodossa. Tähän liittyy kustannuksia ja siksi tähän liittyy myös sääntelykysymyksiä, eli osittainhan kyse on ihmisistä, joilla on pienet tulot. Ei ehkä ihan kaikissa tapauksissa, mutta melko usein – pohditaan sitä, mitä kustannuksia tähän voisi liittyä, pitääkö tili antaa ilmaiseksi tai kohtuullisin kustannuksin? eli mikä tällainen kustannus voisi olla, tämä kysymys on vielä selvitettävä. Laajemmin vielä meidän kannaltamme perusmaksutili, vähän siitä riippuen, miten sitä esitetään, mutta meistä se voisi olla tili, jota on kaikille tarjottava – se on tavallaan ensimmäinen, tavallaan tällainen lähtötili. Ei siihen tarvitse kaikkia erikoisuuksia liittää. Siinä pitäisi olla tietty raja velkaantumiselle. Siinä ei pitäisi siis olla tilin ylitysoikeutta. Kriisihän on osoittanutkin, että erityisesti ihmisillä, joilla on pienemmät tulot tai ihmisillä, jotka ovat kriisitilanteessa, tämä on tärkeä tekijä, että omassa kuulemisessamme esimerkiksi kuulimme eri valtioiden edustajilta sitä, että tähän liittyy myös ongelma, joka liittyy siihen, miten hyvin osataan rahaa käyttää tai lisätään tietoisuutta tässä yhteydessä. Tietty suoja siinä saattaa olla, että tilin ei liity tilin, oikeutus, tilin ylitysoikeutta. Mutta tämä on ilmeisesti vähän kiistanalainen kysymys molemmissa valiokunnissa. Tässä pitäisi kai kehitellä jonkinlaista palvelua, joka tällä tavalla suojelisi kuluttajaa. Me puolemme sitä, että kaikkien pankkien pitäisi tätä tarjota. Kilpailusyistä jo olemme sitä mieltä, että kaikki pankit on velvoitettava. Credit union ja niin edelleen. Tässä on ehkä tietty ala, joka pitää jättää ulkopuolelle. Mutta kaiken kaikkiaan mielestämme kilpailusyistä meidän tulisi velvoittaa periaatteessa kaikki pankit osallistumaan tähän. Ja päätänkin puheenvuoroni pian. Tähän on viitattukin jo siihen, toimiko tämä itsesääntelyn kautta. Saksassa on tällainen joka miehen tili, joka on vapaaehtoisten sopimusten kautta syntynyt. Ensin Saksa ei halunnut tehdä itse mitään, koska jätin odottamaan EUn säätelyä. Ja sitten jos ajatellaan täytäntöönpanokysymyksiä, mielestäni nyt todella pitäisi saada yhteinen hanke aikaiseksi. Toisaalta kuulemme kuluttajasuojajärjestöiltä, että tällainen alan sopimus toimii, kun pankin edustajien kanssa puhutaan, niin pankit sanovat, että tämä toimii ihan loistavasti, mutta kuluttajien kanssa kun puhutaan, niin sieltä kyllä viitataan useisiin aukkoihin ja ongelmiin, jotka puoltaisivat mielestäni kuitenkin lainsäädäntöä tässä yhteydessä mieluummin. Toisaalta pankkien edustajien kanssa olen keskustellut siitä, että jos pankit itse sanovat, että tämä nyt oikeastaan toimii, niin miksi sitten pitää tämä lainsäädännön kautta saada hoidettua uudestaan. No, ehkä vielä yksi seikka. Ekonissa olemme tällä jo sopineetkin, että joka tapauksessa päätän kyllä puheenvuoron ihan pian, mutta haluamme esittää luonnoksen 12. maaliskuuta. Siitä keskustellaan. Ensimmäinen luonnos siis keskustelun kohteena 12. päivän maaliskuuta ja tarkistusten jättämisen määrä aika 22.3. 24.–25. keskustellaan uudestaan huhtikuussa ja toukokuussa. Sitten Ekonissa saisimme ainakin meidän asiamme, osuutemme äänestettyä siitä syystä, että haluamme pitää kiinni määräajasta, jonka komissio on esittänyt. Muuten ei ole oikeastaan järkeäkään enää näitä tekstejä kirjoitella, kun määräaika on kulunut umpeen. Eli olisi parlamentille varmasti hyvä, jos määräaikaan mennessä esittelisimme oman konseptimme ja voisimme näin kääntyä komission puoleen sen pohjalta. Tässä minun puheenvuoroni. Annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Uh, well, thank you very much indeed. Uh, Kiitokset oikein paljon, Jörgen Klyte. Olit mukaan kaikki nämä tärkeät asiat, joita meidän on käsiteltävä. Toivon mukaan saamme aikaan tästä tyydyttävän asian. Jonathan Fall, mukava nähdä sinua ja annan nyt sinulle puheenvuoron niin, että voit kertoa, missä komissio on tällä hetkellä tässä asiassa. Kiitos Malcolm, arvon jäsenet. Hyvää iltapäivää. Kiitos, että kutsuitte minut tähän kuulemiseen. Kiitos siitä, että ehdotitte, että tästä tehdään mietintö. Odotan innolla sen lukemista. Olemme täysin tietoisia siitä, mitä tässä on, mistä tässä on kysymys. Sähköiset maksut ovat yhä enemmän korvaamassa käteisen monista syistä, turvallisuuden ja mun takia ja myös sähköisen kaupan takia. Joten ei tässä nyt ole kysymys ainoastaan mukavuudesta, vaan välttämättömyydestä. tänä päivänä, jos ei ole pankkitiliä, niin se on suuri ongelma. Me olemme siirtymässä kohti yhteiskuntaa, joten, jossa, jossa ei käytetä niin paljon käteisiä rahoja enää, vaan tässä on mahdollisuus saada hyötyä sisämarkkinoista ja yhtenäismarkkinoista ja siitä, että äh, ne, ne toimivat mukanottavalla tavalla. Tässä on kysymys äh, isosta asiasta. Tilanne vaihtelee hyvin paljon jäsenvaltioittain. Ja ne maat, joihin koskee eniten tämä, ovat Bulgaria ja Romania, jossa puolet äh, väestöstä, aikuisväestöstä elävät vielä ilman peruspankkitiliä. 30 miljoonaa ihmistä EU-ssa, 30 miljoonaa aikuista on ilman pankkitiliä. 6 tai 7, miljoonaa on sitä annonut ja he, se on heiltä kielletty. Ne ihmiset, jotka tämä, tätä, tämä koskee kaikkein eniten, ovat ne, joilla on hyvin pienet tulot tai joilla on ollut taloudellisia ongelmia menneisyydessä. On useita syitä, miksi näin on. Joissain maissa pankki rakenne ei ole oikea, ei tarpeeksi koulutusta sekä myös liikepankkien kiinnostuksen puute, jos asiakas ei heidän mielestään ole taloudellisesti kiinnostava. Me saamme myös valituksia ihmisiltä, jotka matkustelevat ympäri Eurooppaa, jotka liikkuvat, opiskelijat, kausityöntekijät. Tämä osoittaa, että sisämarkkinat eivät toimi kunnolla. Minulla on henkilökohtainen kokemus. Minun poikani lähti äh, opiskelemaan oman maansa yliopistoon, mutta hänet, äh, oman kotimaansa yliopistoon, mutta äh, siltikään hän ei saanut pankkitiliä, hänellä oli suuret ongelmat koska häntä pidettiin ulkomaalaisena. En tiedä miksi, mutta selkeästi yhtenäismarkkinat eivät toimi kaikille. Ei ole tehty mitään eroa niiden välillä, jotka ovat taloudellisesti houkuttelevia ja jotka eivät ole. Tässä on kysymys vain tällainen rajat ylittävä elementti, joka iskee jokaiseen. Kansalaiset pitävät hyvin vaikeana avata toimiva pankkitili toisessa jäsenvaltiossa huolimatta internetyhteyksistä. He voivat liikkua ympäri Euroopan unionin, kiitos perussopimusten ja kaiken tekemämme työn. Ja sitten he eivät kykenekään järjestämään taloudellista elämäänsä yksinkertaisimmalla tavalla ja nämä äh, hyväksymismenettelyt ovat monimutkaisia, pitää äh, olla kaiken maailman tunnistusmenetelmiä ynnä muita. No, osa niistä johtuu ihan peruslainsäädännöistä asioista, jotkut ovat ihan vain sektorin käytänteitä, jotka perustuu äh, esimerkiksi kaiken näköisiin vaatimuksiin esimerkiksi asumiseen, ähm, taloudelliseen houkuttelevuuteen ja niin edelleen. Jotkut tämän talon äh, jäsenet olivat pettyneitä, kun me laadimme suosituksen sen sijaan, että me olisimme tehneet suoraan lainsäädäntöehdotuksen. Me olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme kunnollisen vankan puitteiston unionin lävitse, jonka avulla kaikki kykenevät saamaan pankkipalveluita. Jäsenvaltiot ovat käsitelleet tätä eri tavoin. Joillain on lainsäädäntöä, joillain on sitten alan ja pankkien välisiä sopimuksia. Ja joissain maissa ei ole tehty mitään. Me laadimme siis suosituksen, jossa sanotaan hyvin selvästi, että tämä on ensimmäinen askel ja että mikäli tämä suositus ei tuo mukanaan sitä, mitä me toivomme, niin sitten me vedämme tästä tarvittavat johtopäätökset, joka merkitsee sitä, että sen jälkeen teemme lainsäädäntöehdotuksen. Me toivomme, että tämä suositus on nyt antanut selkeän viestin jäsenvaltioille ja pankkisektorille siitä, että tämä markkinoiden huono toimiminen, siihen on puututtava ja että peruspank, äh, perusmaksutili äh, on kaikille oikeus. Me lähdimme siitä, että jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot voivat itse löytää parhaan mahdollisen tavan saavuttaa nämä tavoitteet, mutta olimme hyvin tiukkoja näistä ehdoista – jotka liittyvät näiden palveluiden saatavuuteen. Ja saatavuutta ei saa koskaan kieltää kansallisuuden, asuinpaikan, taloudellisen houkuttelevuuden tai työllisyysstatuksen perusteella. Ja sanomme myös tässä suosituksessa, että komissio tarkastelee asiaa uudelleen tämän vuoden heinäkuussa. Jäsenvaltiot raportoivat, millä tavalla he toimeenpanevat tätä suositusta ja odotamme viimeisiä raportteja, lopullisia raportteja tässä kuussa. Ja me sitten analysoimme, mitä on muuttunut tai pelkään, että ei muuttunut tarpeeksi joissain jäsenvaltioissa. Ja sitten me mietimme kantaamme ja katsomme sitten, mitä, mihin toimenpiteisiin sitten on tarpeellista ryhtyä tänä kesänä. Siksi me suurella mielenkiinnolla seuraamme teidän työtänne asian parissa. Meillä on muitakin äh, vastaavia asioita käsiteltävänä, kuten esimerkiksi maksujen äh, avoimuus, äh, switch-mahdollisuudet ja voi olla, että tämä kaikki päätyy jonkin näköiseen pakettiin, joka tehdään sitten, joka, tulla, joka tullaan esittämään ennen kesää. Mutta siinä vaiheessa, kun me olemme sitten identifioineet kaikissa jäsenvaltioissa, kuinka on toimittu suosituksemme mukaan, me aiomme toimia mutta aiomme kuitenkin käyttää tarvittavan ajan niin, että voimme tutkia tätä dataa, jota meille on toimitettu, ja sitten mietimme, onko lainsäädäntö sitten se paras keino eteenpäin. Me olemme hyvin avoimia tällä hetkellä, mutta ymmärrämme täysin, miten tärkeä aihe tämä on, ja siksi me olemme kiitollisia mahdollisuudesta osallistua tähän kuulemiseen. Well, thank you very much, Jonathan, for that very uh, clear... Kiitos Jonathan tästä hyvin selkeästä lausunnosta. Ja tämä työ tehdään hyvin samanaikaisesti teidän työnne kanssa ja meidän omien tutkimusten kanssa. Nyt siirrytään sitten ensimmäiseen osioon ja ilolla, kuten aikaisemmin sanoinkin, toivotan meidän arvon asiantuntijamme paikalle. Ja ensimmäisessä puhutaan nyt näistä peruspankkiasioista ja kuluttajan oikeuksista yleishyödyllisenä palveluna. Meillä on täällä henkilö, henkilöitä, joilla on paljon kokemusta. Ensin kuulemme Ann Failia, joka on Beukissa, äh, oikeus, yksikö, oikeus- ja talousyksikön päällikkö, eli siis Euroopan kuluttajajärjestössä. Hän on äh, ennenkin käynyt täällä. Sitten kuulemme professori Udo Reifneria Hampurin yliopistosta, joka äh, on tutkimusjohtaja. Tämän jälkeen Viktor Kaminski, joka tulee äh, National Association of Cooperative Savings and Credit Unionsista Puolasta. Ja sitten Tanskasta Peter Dyrberg, hän on äh, lakimies. Ja hän, anteeksi nyt, minun, en oikein oikein osaa tätä tanskaa lausua. Minä kyllä harjoittelen tätä. Minä, minulla on Tanskan puheenjohtajakauden solmiokin kaulassa. Mutta te voitte itse esitellä itsenne sitten myöhemmin. Jokainen saa 10 minuuttia. Ja käytämme tällä kelloa niin, että te voitte pitäytyä puheajassanne. Ja sitten otamme kommentit esittelijöiltä ja kollegoilta. Ja kun he ovat tehneet kommenttinsa, niin jokainen teistä saa vielä vastata. Ja voitte kommentoida myös toistenne esityksiä. Samoin Hela Müller ja muutkin saavat sen Joten aloitetaan N-failista. Puheenvuoro 10 minuuttia. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre invitation à cette audition. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tähän kuulemiseen. Äh, puhun joistakin asioista, joita on käsiteltykin, mutta joista me olemme paljoltikin samaa mieltä. Täällä on 30 miljoonaa ihmistä, yli 18-vuotiaista ihmistä, jotka, joilla ei ole pääsyä pankkipalvelujen piiriin. Tämä koskee tietysti paljon massiivisemmin tiettyjä jäsenmaita, mutta koskee myös sellaisia maita, joissa pankkipalvelut ovat laajalle levinneitä. Tehän puhuitte esimerkiksi Ranskan esimerkistä, jossa 98, yli 98 prosenttia aikuisväestöstä on pankkipalvelujen piirissä, mutta kuitenkin 750 000 ihmistä on pankittomia, joten on sekin aika merkittävä luku. Ja tilanne on aika mutkikas, eikä sitä tunneta, kun vähemmän alle 235 000 henkilöä vuosittain tulee mukaan tähän pankittomien ryhmään. Eli miten nämä ihmiset, jotka on suljettu ulos näiden palvelujen piiristä, miten he voivat elää tavallista elämää? miksi ihmisellä ei sitten ole pääsyä pankkipalvelujen piiriin ja miksi se voi olla todellinen ongelma? Rahoituspalvelujen mm, piiriin pääsy on oleellista, jotta jokainen on integroitu siihen yhteiskuntaan, jossa hän elää. Tässä on hyvin voimakas linkki rahoituksellisen, taloudellisen ähm, ähm, ja sosiaalisen eksklusion välillä. Eli usein muihinkaan muidenkaan rahoituspalvelujen äh, äärelle ei pääse esimerkiksi luottojen ja niin, vakuutusten ja niin edespäin, jos ei pankkitiliäkään ole. Eli usein sellaiset esimerkiksi Western Union-tyyppiset yritykset, heidänkin palvelut tulevat kalliiksi sellaisille ihmisille, joilla ei näitä pankkitilejä ole. Ja esimerkiksi sosiaalietuuksien ja eläkkeiden vastaanottaminen, niiden nostaminen on hyvin vaikeata, jos ei pankkitiliä ole. On myös vaikeata maksaa vuokraa, jos ei ole pankkitiliä. Ja tietysti sitten laskujen maksaminen, esimerkiksi nyt puhelinlaskun ja sähkölaskun maksaminen käy hankalaksi ja kuten täällä on jo mainittukin, niin silloin ihminen ei myöskään voi internet, internetissä myytäviä tuotteita ostaa, koska suurin osa internetistä ostettavia tuotteita vaatii maksukortin käyttöä. Mitä sitten tulee rajat ylittävään ulottuvuuteen, niin henkilöt, jotka menevät väliaikaisesti asumaan tai pitemmäksi aikaa asumaan toiseen jäsenmaahan, heidänkin elämänsä on todella hankala, jos heillä ei ole pankkitiliä. Fall puhui, hänen puhui eh, lapsestaan, joka on opiskelija, mutta minulla on yksi kollega, jonka eh, poika asuu tällä hetkellä Ruotsissa eikä voi nyt avata siellä pankkitiliä, koska hän asuu maassa alle kaksi vuotta. Ja hänen äitinsä laski, paljonko tämä pankkitilittömyys tulee maksamaan hänelle, kun hän joutuu aina ottamaan rahaa pankkiautomaatista voidakseen maksaa jotain, eli ottaa rahaa sitten sieltä kotimaansa tililtä. Ja tämä tulee maksamaan hänelle 700 euroa vuodessa enemmän kuin jos hänellä olisi oma pankkitili Ruotsissa. Haluan vielä nostaa esiin yhtenäismarkkinoiden puuttumisen yksityishenkilöiden rahoituspalvelujen suhteen kuluttajien pitäisi päästä hyötymään sisämarkkinoiden eduista ja me yritämme eh, saada ihmisiä ostamaan erilaisia tuotteita ja palveluita muista jäsenmaista internetin välityksellä, mutta kun on kyse pankkipalvelun, anteeksi pankkitilin, maksutilin avaamisesta toisessa jäsenmaassa, se on lähes eh, mahdoton tehtävä varsinkaan, jos ei ole vakituista asuinpaikkaa kyseisessä maassa, eli eh, kuluttajat saavat hyvin suurta etua siitä, jos he voivat avata tilin esimerkiksi naapurimaassa. Eli e, meidän täytyy tosiaankin e, olla erittäin huolissamme tästä yleistilanteessa. Mitä sitten e, tällainen perus pankkitili pitää sisällään. Siinä täytyy pystyä antamaan maksumääräyksiä, nostaa rahaa, siirtää rahaa, kolmansille osapuolille tilisiirron avulla ja sitten myös maksukortti, jotta voi saada rahaa pankkiautomaatista ja suorittaa maksuja ostotapahtumien yhteydessä. Sekin kuuluu peruspankkitiliin. Ja myös tiliotteen saaminen kuuluu näihin perustilin ominaisuuksiin myös nettipankin käyttö. Jokaisen jäsenmaan täytyy sitten tätä peruspakettia täydentää. Jokaisen maan erityispiirteet huomioon ottaen esimerkiksi jossain maassa voisi, voitaisiin lisätä ää, eh, lisämaksutapoja tai kenties myös ää, eh, ää, eh, mahdollistaa ää, jotain muita lisäpalveluja. Sitten tämän peruspankkitilin mm, kustannuksien täytyy myös olla hyvin pienet, jotta jokainen voi käyttää sitä ja niiden pitäisi olla jopa ilmaisia tiettyjen käyttäjien mm, kohdalla. Ja ehdottomasti täytyy välttyä siltä, että tällaista pankkitiliä tarjoaisi vain yksi palveluntarjoaja tai yhden tyyppinen palveluntarjoaja. Kaikkien pankkien pitää tarjota tätä peruspankkitiliä. Minkälaisia juridisia instrumentteja siis tarvitaan, jotta tällaiseen tilanteeseen päästäisiin, tähän päämäärään päästäisiin? On harmillista, ettei komissio ole tätä lainsäädännöllistä instrumenttia ehdottanut, oli nyt sitten kyse säännöistä tai suosituksista, niin ne eivät E, henkilöpankkirahoituspalvelujen kohdalla kylläkään toimi. Lopuksi vielä haluan verrata tätä keskustelua tai vetää e, paralleelin e, internetkeskusteluun, jota pääsyä internetin piiriin hän pidetään jonkinlaisena perusoikeuksena ja mielestäni peruspankki, mm, mm, pankki, tilin käytön pitäisi olla yhtä lailla tai vielä suuremmallakin syyllä tällainen perusoikeus. Kiitoksia. Thank you very much indeed. And, um... Kiitokset. Saatte äh, kyllä meiltä mm, kopion meidän mietinnöstämme. Ja nyt sitten äh, professori Reifner, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, for this. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja tästä kutsusta. Olen työstänyt tätä kysymystä Yhdysvalloissa 80-luvulla. Lifeline Bankin oli silloin aiheena ja New Yorkin valtiossa ei koskaan vielä ole tätä lakia saatu hyväksyttyä. Suomen ja Belgian puheenjohtajakausilla myös otettiin esiin perusoikeutena oikeus peruspankkipalveluihin, että se olisi perusoikeus heti sähkön ja muiden välttämättömyyksien jälkeen. Kansainvälinen konferenssi järjestettiin Sanko-pääosaston kanssa vuonna 2000 Kööpenhaminassa pääsyrahoituspalveluihin. Silloin sitä keskusteltiin ja Saksassa käytiin laajaa keskustelua, joka lopulta johti tähän suositukseen. Kolmen vuoden välein arvioidaan tätä asiaa. Viimeksi saatiin melko kielteinen lopputulos. Kysymys on paljon monimutkaisempi kuin miltä se katsomalta vaikuttaisi. Se, onko ihmisellä pankkitili vai ei, ei oikeastaan anna ymmärtää mitään. Jos ajatellaan tällaista tietoja, joita täällä on esimerkiksi, jos kysytään, että onko teistä vaikea saada pankkitili. Jos ihmisellä on jo kaksi pankkitiliä ja haluaa kolmannen, niin voi vastata, että kyllä, se on hankalaa ja pankit sanovat, että ihan totta se pitäisikin olla hankalaa, koska, koska meillä ei ole kannattavaa, että on kolme tiliä. Eli minulle esimerkiksi tästä tuli ongelma, kun se ei ollut keskeisin peruspankkipalvelutilini, niin siitä piti maksaa paljon. Minä olen laatinut asiakirjan, joka valitettavasti ei tullut teille asti ennen kuin ihan vasta nyt. Siinä on minun argumenttejani, tutkimustani ja asioita, joista on keskusteltu. Siinä on kolme osiota. Ensinnäkin poliittiset vaatimukset, anteeksi valinnat. ei ole nyt ihan luettavissa, mutta ensin siis poliittiset valinnat. Toiseksi mihin tämä nyt laitettaisiin rahoituskriisi ja syrjimättömyys vai kuinka? Lähden poliittisista valinnoista. Se, että ei saa peruspankkitiliä Euroopassa, on tilanne, joka kohtaa ihmisiä eri tavalla. Ihmiset vapaaehtoisesti joskus eivät halua pankkitiliä, koska se ei ole kätevää, koska eivät tarvitse pankkitiliä, koska siihen liittyy kustannuksia, joita kuluttaja pitää liian korkeana tai se, että on joutunut syrjäytetyksi. En tiedä, miten näinkään. Romaniassa Bulgariassa esimerkiksi ei ole oikein pankkijärjestelmää. Ja sitten on kansalaisia, joilla ei ole mahdollisuutta saada pankkitiliä hyvin kehittyneessä maassa, kuten Irlannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, on riittävästi pankkeja, mutta nämä eivät ole kannattavia asiakkaita. Ja tämä liittyy usein ylivelkaantumiseen. Tästä näette vähän tietoa. Tässä on suhde minkälainen asema on. Eli korkeat tuloisilla on kymmenen kertaa enemmän pankkitilejä kuin matalapalkkaisilla tai vähätuloisilla. Tämä on ylivelkaantumisen sosiaalinen ongelma, mutta tähän liittyy myös se, että yhteiskunta tarvitsee ihmisiä, joilla on pankkitilejä. Koska on paljon edullisempaa, kun käytiin tätä keskustelua Saksassa, oli tutkimuksia, jotka osoittivat, kuinka paljon miljoonia käytetään ihmisiin, joilla ei ole pankkitiliä, koska sosiaalitukimaksut piti maksaa käteisenä ja se oli hyvin kallis hanke muut järjestöt myös ja teollisuus haluaa ihmisiä, joilla on pankkitilejä. Se on paljon edullisempaa. Eli miten saadaan esimerkiksi pääsy palkkatuloihin edullisimmin? Toinen kysymys on se, että iso ero on sen välillä, että saa leipää voita tai sähköä tai vettä, niitä todella tarvitaan, mutta tarvitaanko todella pankkitiliä? Pankkitili on väline. Ja se, kuinka paljon tätä välinettä tarvitsee, riippuu siitä, missä ympäristössä elää. Joten se, mitä todella tarvittaisiin nyt, on, että tiedetään empiirisellä tasolla, missä ongelmat ovat. Jos ei ole riittävästi empiiristä tietoa, usein on kyse kyselytutkimuksista, Eurostatin kyselyistä esimerkiksi. Mielestäni sosiaalista tutkimusta ei voida tällaisten kyselyiden kautta. Se kuuluu kyllä markkinointiin eikä sosiaalialan tutkimuksiin. Jos kysytään ihmisiltä, voitteko hyvin vai huonosti, niin se ei välttämättä, se vastaus kuvaa tosiasioita. Sosiologina, joka on tehnyt paljon empiiristä tutkimusta, pidän tätä melko outona tendenssinä, että kysytään ihmisiltä, että mitä mieltä olette – vaikka voisimme tietää, kuinka monilla ihmisillä on pankkitili tietyssä maassa ja tiedetään, miksi ei ole. Tämä voitaisiin osoittaa ja sitten voitaisiin löytää aidot ongelmat ja nähdä, missä ongelmia ei ole. Jos siis katsotaan ratkaisuja, voitaisiin sanoa, että ihmisten mielestä ei ole kätevää tämä. Sanotaan, että kasvatetaan ihmisiä nyt haluamaan pankkitilejä. Jos ihmiset pitävät liian kalliina pankkitilejä, niin maksuja pitää leikata. Jos ihmisillä ei ole pääsyä siksi, että he ovat ylivelkaantuneita, niin tarvitaan tällainen oikeus ehkä. Minun ehdotuksena on ollut jo 30 vuoden ajan se, että pitäisi keskittyä nyt varsinaiseen ongelmaan, eli ylivelkaantuneisuuteen. Se on sosiaalinen ongelma, joka liittyy siihen, että ei ole pankkitiliä. Ei muuhun. Tässä Euroopan parlamentilla on peri- perinteitä vuodesta 2004. Tiedätte tuon vuoden, jolloin muutettiin direktiivi luonnosta, jossa on tavoitteena tavallaan oli ylivelkaantuneisuus, ja se poistettiin sieltä tekstistä parlamentin toivesta. Ja sitten tämä tilin ylitys, josta maksetaan kovaa korkoa, ja tilanne, johon joutuu, jos on ylittänyt tilin liikaa. Eli aitoa keskustelua pitäisi käydä siitä, miten kulutusluotto voitaisiin luoda sellaiseksi, että ei tulisi näitä ylivelkaantuneisuuden ongelmia ja saataisiin ihmiset pysymään rahoituspalvelumarkkinoilla, koska kaikki linkittyy luottokelpoisuuteen. Jos luottokelpoisuus laskee, ette ole hyvä asiakas. Pankki kai tekee rahansa – sillä, että tavallaan pankkitili on rahanteon keskiössä, koska tässä on mahdollisuus myydä ja ostaa tuotteita ja, ja luottokortti tai tilin ylitysoikeus tuo paljon tuloa. Nämä kaikki ei koske ylivelkaantuneita, he eivät luottoa saa. Näitä ei voi myydä sivutuotteina tilille, tai ei ainakaan pitäisi joten silloin ei saa tehtyä rahaa. Silloin markkinat eivät toimi, markkinat eivät voi tätä ongelmaa ratkaista. Siksi suositukset eivät toimi. Suositukset toimivat silloin, jos markkinoiden kannattaa toimia tietyllä, tap- tietyllä tapaa, mutta muuten tarvitaan tämä tietty oikeus säänneltynä. Jos nyt pohditaan sitä, mitä ylivelkaantuneet tarvitsisivat, niin pitäisi pohtia, mikä funktio näillä pankkitileillä heille on. Ja yksi tärkeimmistä on se, että huolehditaan likviditeetistä. Tiedetään, mitkä tulot ja menot, sieltä saadaan tilitiedot joka kuukausi, tietää missä mennään. Tämä on peruskysymys. Näin ihmiset kasvavat ymmärtämään rahan käyttöön. Tämä on paljon vaikeampaa tämän yleiskatsauksen saaminen omaan talouteen, jos käytetään käteistä. Pankkitili on tavallaan passi. Se liittyy myös omaan arvoon, se miten minkälaisena tuntee oman asemansa. Ja koska Yhdysvalloissa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksia ei käytetä, niin se on tavallaan henkilöllisyystodistus. Eli jos ei pankkikorttia ole, niin on toisen luokan kansalainen. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten siirrot tilille. Tilisiirtokysymykset maanmuuttajilla on hankaluuksia, koska Western Union ja tällainen tyyppiset – rasityö tekevät silloin siirrettävästä summasta ja vievät jopa 10 prosenttia, erityisesti pienistä summista. Joten ihmiset, joilla on muutenkin raastapulaa, menettävät paljon, kun heillä oli mahdollisuutta käyttää pankkitiliä silloin tämä siirto maksu onneksi on vähän alhaisempi ja tätä vähän valvotaankin. Ratkaisun tulisi olla lain muodossa. Meidän pitäisi katsoa myös sen pankin tilannetta, joka tarjoaa perusmaksutiliä. Tämä on hankala tuote myös pankeille. Eli tärkeänä kysymyksenä tässä on ulosmittausongelmat tai palkan pidätys. Eli jos ylittää tilinsä niin siihen pitää puuttua. Mutta minä, mielestäni siis minä olisin tämän puolesta, kun puhuttaisiin tarkkaan siitä, mistä kustannukset, minkälaiset kustannukset voivat olla. Ja tämä luottokysymys pitäisi ottaa myös huomioon. Kiitos. Uh, niin. Minä olen ollut tietoinen tästä. Mutta kiitoksia, että jaoitte työnne tästä ja ehkäpä me pääsemme tällä kertaa eteenpäin. Ja kaikilla on eh, myös tämä teidän eh, paperinne, niin voimme tutustua siihen lähemmin. Sitten seuraava puhuja on eh, Viktor Kaminski. Uh, good evening, everybody. Uh, uh thank you for uh, No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Kiitokset siitä, että luottoosuuskunnat on myös kutsuttu tänne osallistumaan tähän kuulemiseen. Haluaisin kertoa muutaman sanan sen siitä, miten me hoidamme näitä asioita ja hieman kommentteja näistä ehdotuksista. Minä siis edustan Euroopan luotto osuuskuntien verkkoa Euroopassa, joten terveiset Englannista, Irlannista, Puolasta, Romaniasta, Virosta ja Makedoniasta. Ne, jotka eivät tiedä, mitä nämä luotto-osuuskunnat ovat, luotto-osuuskunnat, luottoyhdistykset, niin ne ovat demokraattisesti valvottuja jäsenten omistamia Äh, rahoitusinstituuteja, jotka toimivat tietyin yhteisin säännöin. Ja periaatteena on se, että ne toimivat alueellisesti, esimerkiksi tietyllä maantieteellisellä alueella, tai että jäsenet ovat jossain tietyssä yrityksessä tai sektorilla töissä tai jossain yri- järjestössä. Luottoosuuskunnat eh, eivät toimi rajat ylittävällä tavalla, joten me olemme paikallisia. Me palvelemme vain meidän paikallisia jäseniämme ja tämä on ei-voittoa tuottamaton laitos, niin kaikki voitto toimitetaan jäsenille esimerkiksi sillä tavalla, että vahvistetaan jäsenten pääomaa. Luottoosuuskunnat antavat käyttöön myös mahdollisuuksia, palveluita kuluttajille – erityisesti perheille, joilla on hyvin pienet tulot, ihmisille, joilla on vaatimattomat tulot. Ne ovat muuta kuin pankit, eli me emme siis tee voittoa, mutta emme myöskään ole mikään kansalaisjärjestö tai mikroluottolaitos, koska ne perustuvat omaan rahoitukseen. Meillä ei ole ulkopuolisia sijoittajia, me emme tarvitse mitään ulkopuolista tukea, me emme liioin käytä valtion varoja toimintaamme. Jotkut äh, luottosuuskunnat äh, tarjoavat yksinkertaisia palveluita, mutta sen lisäksi tarjotaan muutakin, esimerkiksi luottokortteja, pankki, automaatteja, asuntolainoja ja tai jotkut ovat oikeutettuja tarjoamaan asuntolainoja. Se, mikä on tärkeää luottoosuuskunnissa, kuten jo aikaisemmin sanoin, on, että ne ovat jäsenten omistamia demokraattisia toimijoita, jota useimmiten pyöritetään vapaaehtoiselta pohjalta. Ja myös johtokunnan jäsenet eh, ovat vapaaehtoisia, he eivät saa mitään palkkioita toimistaan. Nämä luottosuuskunnat eh, aikoinaan perustettiin siksi, että annettiin tietylle yhteisölle mahdollisuus saada rahoitusta – Tänä päivänä luottoosuuskunnat keskittyvät äh, hyvin pitkälti matalapalkkaisiin kuluttajiin ja yritämme auttaa ihmisiä rakentamaan, nostamaan, keräämään henkilökohtaista, henkilökohtaisia säästöjä ja että he saavat äh, kohtuuhintaisia lainoja äh, hyvällä tavalla. Me pyrimme myös parantamaan jäsentemme talouden ymmärtämystä. Sitten hieman toimistamme, jolla me pyrimme tukemaan nimenomaan näitä taloudellisen syrjäytymisen vastustamistoimia. Se, mitä me suosittelemme, on tällainen holistinen lähestymistapa tähän asiaan. Eli holistisella lähestymistavalla me tarkoitamme sitä, että ihmiset tarvitsevat koulutusta, informaatiota, neuvoja. Heillä täytyy olla saatavuus äh, peruspalveluihin, erilaisiin taloudellisiin palveluihin, ei ainoastaan perusmaksutileihin. He tarvitsevat myös äh, oikeudellista neuvontaa. Ja me tarvitsemme myös lainoja, joiden avulla voidaan estää epätasa-arvoista kohtelua verrattuna liikepankkeihin. Monissa maissa tämä on ongelma, missä on siis monissa maissa, joissa on luotto-osuuskunta. Meillä on myös teknisiä ja oikeudellisia esteitä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka rajoittaa meidän mahdollisuuksiamme tarjota täyttä palvelua kaikille jäsenille. Luotto-osuuskunnat kuitenkin tarjoavat jo vuosien ajan perustilejä perusmaksutiloja, joilla ei ole, jossa ei ole mitään maksuja, tai jos on, ne ovat hyvin avoimia, ei mitään äh, sakkomaksuja ynnä muita. Nämä perusmaksutilit, niissä ei, niissä ei ole mahdollista tehdä tilinylitystä. Mutta jokainen luottoosuuskunnan jäsen voi luonnollisesti anoa äh, laajempia palveluita niin, että heillä on mahdollisuus saada ei ainoastaan perusmaksutiliä, vaan tietyissä olosuhteissa heillä on mahdollisuus eh, saada eh, pidemmälle meneviä palveluita. Joissain maissa, kuten Virossa, Irlannissa, Romaniassa, luottoosuuskunnilla – on tiettyjä rajoituksia, kun he tarjoavat näitä tilejä. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi Virossa tai Romaniassa, niin luottoosuuskunnilla ei ole mahdollista ottaa vastaan talletuksia, säästöjä jäseniltään. Kansalliset, kansallinen lainsäädäntö rajoittaa myös jäsenten mahdollisuutta nostaa varoja tililtään, mikäli heillä on maksamattomia lainanlyhennyksiä. Ja maksuinfrastruktuuri on usein liian kallista luottoosuuskunnille. Puolassa 23 prosenttia aikuisista eivät omista pankkitiliä. Ja kaksi pääsyytä tähän on se, että pankkitilin pitäminen oli liian kallista ja sitten toinen on se, että ihmiset eivät luota pankkeihin. Mutta Puolan kansallispankin tutkimuksessa kävi ilmi, että 54 prosenttia vastaajista vastasivat, että he eivät yksinkertaisesti tarvitse pankkitiliä, koska he käyttävät mieluummin käteistä. On myös hyvin paljon ihmisiä, jotka sanovat, että, että heidän tulonsa ovat liian pienet, heillä ei ole säästöjä, heillä ei ole säännöllisiä tuloja, maksut ovat liian korkeat, kustannukset ovat korkeammat kuin hyödyt, ja että esimerkiksi säästötilin korko on niin matala. Ainoastaan 2,6 prosenttia vastaajista sanoo, että heille ei myönnetty pankkitiliä sen vuoksi, että heillä ei ollut pysyvää työpaikkaa. Jotkut sanovat, että koko tämä tilipalvelu on liian monimutkaista, mutta heitä ei ollut kovin montaa. Hyppään eh, tässä nyt hieman ylitse näitä toimia, mitä me olemme viimeisen kahden vuoden aikana tehneet ja siirryn siihen, mitä EU voisi tehdä. Me tuemme sitä, eh, että, pyritään, että EU pyrkii siihen, että eh, voidaan estää syrjäytymistä, taloudellista syrjäytymistä ja sitä, että EU ja jäsenvaltiot, niiden pitäisi hyväksyä tällainen hyvin kattava lähestymistapa niin, että voidaan estää taloudellista syrjäytymistä. Tämä, tähän liittyy esimerkiksi ylivelkaantuminen niin, että annetaan lainoja valtavin kustannuksiin. Ja rahanpesu, vastainen ryhmä, sen ei pitäisi johtaa kuitenkaan suhteettomiin esteisiin. Ja sen lisäksi se, että meillä ei ole mahdollisuutta näihin maksujärjestelmiin, kun ne ovat niin kalliita, on yksi suuri este. Ja tekninen tuki EUn tasolta voisi myös auttaa meitä toimimaan. Kiitos. Kiitos, että jaoitte kanssamme teidän laajan osaamisenne tällä alalla. Kuten Jürgen Flyte sanoi aikaisemmin, tässä on hyvin paljon monimutkaisia asioita. Ja oli mielenkiintoista, että sekä te että edelliset puhujat, erityisesti professori Reifner, eh, puhui tästä kuluttajaluottodirektiiviasioista tämä valiokunta on tällä hetkellä juuri tarkastelemalla uusiksi tätä direktiiviä. Meillä oli myös hiljat eilen tutkimus, joka esiteltiin tästä. Mm. No niin, hyvä. Viimeinen puheenvuoro tältä osalta on herra Peter Dyrberg. Olkaa hyvä teidän Äh, puheenvuoronne. Um, yes. uh, Mr. Chairman, honorable... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on todella suuri kunnia olla teidän kanssanne täällä tänään. Omassa alustuksessani tulen lyhyesti käydä läpi ne sopimuskohdat, jotka saattaisivat olla relevantteja, jos halutaan säännellä äh, pääsyä pankkitilien äh, piiriin tällaisena yleisenä palveluna ja yleisenä intressinä. Käydään nämä artiklat äh, lyhyesti läpi ja katsotaan sitten, mitä ongelmia niistä seuraa. I have this. No, but it's not on the screen. No. okay. Uh, slight technical problem, but we'll manage. Pikkutekninen ongelma, mutta ei se niin vakava, eiköhän tästä selvitä. Eli ensimmäinen säädös, josta meidän pitäisi puhua, oli alkuperäisessä sopimuksessa kilpailusääntöjen kohdassa artikla 107, tämänhetkisen sopimuksen 107 artikla ja siinä nimenomaan siinä puhutaan yleisistä taloudellisista intresseistä. Ja koko tämän 107 artiklan pääasiallinen sisältö on se, että normaalit ö, sopimussäännöt tällaisiin taloudellista intressiä oleviin palveluihin pätevät. Se on se keskeinen asia. Jos me haluamme ottaa tämän lähtökohdaksi, niin sitten meidän täytyy oikeuttaa ö, se ja varmistua siitä, että tässä ei ö, puututa sopimuksen normaaleihin sääntöihin mitenkään suhteettomalla tavalla, jos ajatellaan esimerkiksi kilpailua. Eli tämä on nyt se oleellinen kohta. General Economic Interest, eli yleinen taloudellinen intressi. Se olisi oikeutettava, että kyse on siitä. Ja sitten mennään Amsterdamin sopimukseen, ja siellä on sitten palveluita koskeva säädös. Interest and ja siinäkin sitä on kehitelty Lissabonin sopimuksessa lisää. Lissabonin sopimuksessa meillä on 14 artikla, joka puhuu näistä asioista. Harmi, että me, saa tuota, tuohon ruudulle, koska se on todella kielellinen mestariteos joita me olemme täällä Euroopan unionin tasolla saaneet aikaan ihan parhaita tuotoksiamme. Se on kerta kaikkiaan valtava päänsäryn aihe, jos sitä yrittää lukea, enkä ole varma ymmärränkö minä itsekään sitä ja ymmärtääkö kukaan, mitä siinä sanotaan, mutta joka tapauksessa tuon artiklan sisältö on suurin piirtein sellainen, että Euroopan unioni voi säätää periaatteet siitä, miten yleiset taloudelliset intressit ja niitä koskevat palvelut järjestetään, kun taas jäsenmaiden asiana on luoda ja rahoittaa tällaiset palvelut kansalaisille. Ja sitten siellä on kaikenlaisia varaumia ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta tämä on se eh, perussanoma unioni määrittelee periaatteet, operaatioiden periaatteet ja sitten jäsenmaat huolehtivat toteutuksesta. Jotkut voisivat sanoa, että EUn tehtävänä ei ole luoda palveluita, jotka palvelevat yleisiä taloudellisia intressejä. Jotkut lakimiehet varmastikin miettivät ja epäilevät, että voidaanko tätä artiklaa käyttää tällaisten palvelujen luomiseen, kun siellä artiklassa puhutaan lähinnä noista periaatteista, mutta tämä on nyt sellainen huomaamisen arvoinen seikka, että tässä täytyy olla kyse regulaatiosta eli sääntelystä. Siitä siellä nimenomaan puhutaan. Ja me olemme tänään kuulleet, että tämä sääntelymaisema eri jäsenmaissa on aika erilainen jäsenmaasta toiseen. Ja normaalisti tällainen saisi meidät ajattelemaan, että oikean tyyppinen regulaatiomenetelmä on direktiivi, koska se paremmin ottaa huomioon jäsenmaiden väriset eloväliset erot, kun ajatellaan nimenomaan laillisia erityisolosuhteita ja erilaisia olosuhteita. Mutta jos artiklaa 14 halutaan käyttää, niin sitten syntyy se ongelma, että ainoa on ainoa toiminnan muoto, mistä siellä puhutaan, on sääntely. Yksi lisäargumentti sitten vielä sen puolesta, että ei ehkä kannata 4, artiklaa 14 ottaa tässä perustaksi. Sitten meillä on tällaisia palveluja, jotka vastaavat yleisiä taloudellisia intressejä pöytäkirjassa 26 pöytäkirja 26 ei todellakaan voi olla oikeusperusta millekään toimelle, mutta se kannattaa kuitenkin tässä ottaa esiin, koska tässäkin jälleen kerran kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten rooli. Ja sehän on se, että niiden täytyy järjestää yleisiä taloudellisia intressejä vastaavia palveluita. Eli jälleen täällä on tämä kielenkäyttö sen tyyppistä, että n e ei pitäisi ehkä luoda tuollaisia palveluja tai niin voisi ainakin ajatella. Ehkä tässä kannattaa mainita myös se, että tietysti on myös taloudellisia etuja, yleisiä etuja palvelevia palveluja myös sekundaarisessa lainsäädännössä, jos nyt puhutaan markkinoiden liberalisoimisesta, soimisesta esimerkiksi telekommunikaatiossa, verkkoteollisuudessa ja niin edelleen mm, sekundaarisissa lainsäädännössä löytyy kyllä säädöksiä, jotka liittyvät myös taloudellisesti yleisiin intresseihin ja niitä koskeviin palveluihin. Mutta noissakaan asiakirjoissa Euroopan unioni ei todella luo näitä palveluja, jotka vastaavat taloudellisia yleisiä intressejä, vaan puhutaan markkinoiden liberalisoinnista. Ja sen jälkeen puhutaan siitä, että me kunnioitamme taloudellisesti yleistä intressiä, yleishyödyllisiä mm, palveluja, e, vaikkapa nyt sitä, että puhelinverkko ulottuu kaukaisille alueille e, ja muuta sellaista. By, uh, by, by the member states when we ja yleistä taloudellista etua koskevista palveluista on siis sekundaarisessa lainsäädännössäkin asiaa. Ei ole paljon siis ennakkotapauksia, joita voitaisiin löytää yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen luomisesta eu tasolla. Viimeinen säännös, jota meidän kannattaa tässä katsoa, liittyy yleiseen harmonisointisäädökseen. Se on artikla 114 perussopimuksessa. 114 on tietysti yksi mahdollisuus. Kaikki riippuu vähän siitä, miten tämä lopullinen asia, instrumentti muotoillaan instrumentti, jota tässä halutaan ottaa käyttöön, koska jos vedotaan 114 artiklaan, niin se on säädös siitä, miten sisämarkkinoita toteutetaan. Eli jos lakimiehenä tuota artiklaa käytetään, niin olisi hyvä, että olisi selkeä rajat ylittävä ulottuvuus koko tässä toiminnassa läsnä. Jopa siinä määrin, että hyvin paljon puhutaan sosiaalisesta inkluusiosta, osallisuudesta, joka on hyvin kunnioitettava päämäärä. Älkää ymmärtäkö minua väärin, mutta mikä on sitten rajat ylittävä ulottuvuus sosiaalisessa inkluusiossa? Sitä sietää kysyä, että jos me painotamme anteeksi tätä sosiaalisen osallistuvuuden osallisuuden periaatetta, niin 114 artiklan ottaminen oikeusperustaksi saattaa olla siinä mielessä hankala, että se saattaa silloin se ei ehkä tarvittavalla tavalla korosta näitä rajat ylittäviä tapauksia. Tietysti näistähän on täällä myös ollut puhetta ja, ja kollegat, asiantuntijat ovat ottaneet <clears throat> puheeksi näitä ja niitä pitäisi silloin tietysti painottaa, jos artikla 114 tarkoitus nojautua Eiköhän tämä ollut tässä. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Uh, you probably gather that we've been... Kiitos. Niin. Olen pahoillani, että me emme saaneet tätä teidän esitystänne. Me, meitä hämäsi nyt hieman tämä artikla 40 meidän perussopimuksissamme koskee maataloustuotteita, joten ehkä te voisitte antaa paremmat viitteet mutta yksi yksi neljä löytyi. No. Jokaisella valiokunnalla on no, perussopimukset täällä aina pikakäyttöön. Kiitokset hyvin stimuloivasta esityksestä. Joten nyt Kollegat saavat esittää kysymyksiä ennen kuin jatkamme seuraavaan kolmeen puhujaan. Joten ne nyt aika napakkaa vauhtuja. Kenenlaisia kysymyksiä, joita he erityisesti haluavat esittää? Kenelle tahansa puhujista. Ehkä minä voin aloittaa. koko tämä ajatus näistä luottoosuuskunnista oli hyvin tärkeä. Ja tässä on kysymys näihin eri, näistä erilaisista oikeudellisista puitteista, joista joissa ne toimivat, luottoosuuskunnat toimivat eri jäsenvaltioissa ja onko se ylipäätään laillista joka paikassa. Herra Kaminski antoi meille hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa, mutta onko jotain erityisiä asioita, luotto-osuuskuntien kannalta, jotka meidän pitäisi ottaa mukaan. Koska eh, toki luotto on tehtävänsä tässä, mutta varmasti muissa asioissakin kansalaisille, jotka saavat eh, tilin pankkiin, mutta esimerkiksi sellaisille, jotka ovat hyvin heikkotuloisia tai jotka eivät saa lainoja tai minun kotimaassani, meillä on eh, hyvin mielenkiintoisia luottoosuuskuntia jotka auttavat ihmisiä esimerkiksi käynnistämään omia yrityksiä niin, että he pääsisivät eroon työttömyydestä. Tämä on ehkäpä asia, joka pitäisi ottaa mukaan. Okay. Uh, well, all the credit unions... Niin, luotto-osuuskunnat. osallistuvat myös sosiaaliseen syrjäytymisen estämiseen. Me tarjoamme kohtuuhintaisia palveluita perheille. Ja joillain alueilla, kuten esimerkiksi Puolassa, meillä on oikeus myös tarjota palveluita ihmisille, jotka käynnistävät omia yrityksiä, mutta ainoastaan yksityisille, yksityisille jäsenille, yksittäisille jäsenille, jolla jotka sitten perustavat pienyrityksen. Suurin ongelma Puolassa on se, että meiltä puuttuu suora pääsy näihin maksu, maksun siirtojärjestelmiin. Tämä koskee myös muita maita. Tässä on kysymys myös kustannuksista, erityisesti pienillä luottoosuuskunnilla – että niistä voisi tulla, että ne voisivat olla osallisia tästä järjestelmästä. Ei meillä ole ongelmia siinä, että avataan perusmaksutili kenelle tahansa, josta tulee luottoosuuskunnan jäsen. Tarjoamme myös kohtuuhintaisia lainoja ihmisille, joilla ei ole luottohistoriaa ja niin edelleen. Ei tämä ole suuri ongelma. kuluttajaluottodirektiivi, jonka mainitsitte, ei ole ongelma Puolassa. Kuluttajaluottodirektiivi koskee meitä ja siinä on paljon hyötyä meidän jäsenillemme. Yksi asia, joka ehkäpä ei ole kovin suosittu joissain maissa, mutta minun täytyy painottaa tätä kuitenkin. Valtava osa markkinoita on täysin säätelemätöntä. Rahan lainaajia, eri yrityksiä, jotka tarjoavat palveluita. Ja he käyttävät äh, tätä äh, tilannetta hyväkseen, tehdäkseen rahaa köyhien ihmisten kustannuksella. Ja tämä me näemme Puolassa ja varmaankin yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ehkä muissa. Puolassa nämä, näitä laitoksia ei valvota, niitä ei säädellä. Ja ne, niitä esimerkiksi ei koske tämä kuluttajaluottodirektiivi. Tämä on ongelma. Mitä tulee eri maihin, niin äh, Ongelma on esimerkiksi se, että ei ole minkäännäköistä strategiaa taloudellisen koulutukseen. Esimerkiksi Puolassa ei ole tällaista strategiaa. Meillä on tällainen oma strategia, jota me toteutamme luottoosuuskuntana. Mutta hallitukset eivät pidä tätä tärkeänä asiana. Okay, well, thank you very much. Well, I think we... Kiitos. Voimme ottaa mukaan näistä, näitä asioita. Sitten Ulla Smith. Äh, Gebhardt. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ne, jotka eivät pankkitiliä tarvitse. No, näistä kansalaisista kai me, me emme nyt puhu. Tässä luonnoksessa sanotaan, että noin 5, 6 tai 7 prosenttia Puolassa ei halua pankkitiliä. Tai ehkä useampikin, mutta sitten jotkut sanovat, että se on liian monimutkaista. Ja sitten on kielletty pankkitilin avaaminen myös, mutta pitäisikö meidän keskittyä näihin, kun aikaisemmin puheenjohtaja esititte kommentin, jonka mukaan tämä voitaisiin jättää alan sääntelyn varaan, itse sääntelyn varaan. Tämä ei ole onnistunut. Me kohtaamme nyt ongelmia ja siksi minun mielestäni asia pitäisi nyt monimutkistaa. Meillä on vähän tapana mutkistaa asioita. Minun mielestäni ainakaan tämä ei tunnu niin monimutkaiselta. En minä puhu siitä, että ihmisille pitää antaa luottoa tai muuta. Professori Reifner, te puhuitte velkaantuneista asiakkaista, jotka tarvitsevat likviditeettiä. Jos minä olisin pankkiiri, niin kieltäisin toki näiltä ihmisiltä pankkitilin. Mutta Minun ajatukseni tässä on nyt se, että jos ihminen Euroopassa pankkitilin haluaa, niin meidän pitäisi huolehtia siitä, että ihminen pankkitilin saa, ei luottoa sinänsä, se on eri asia. Jos keskustelua käydään tällä saralla, niin se mutkistaa asioita valtavasti. Ja näin ei saataisi mitään lopputulosta aikaiseksi. Annan esittelijälle puheenvuoron. Gebhardt ja Klute, tai kummassa järjestyksessä vaan. Olkaa hyvä. Ja thank you. No kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Ensin viittaisin siihen, mitä kollega Ule Schmidt sanoi. Minunkin mielestäni ensin pitäisi olla kyse lähinnä siitä, että ensin päästäisiin ylimalkaan pankkitiliin käsiksi, jotta päästäisiin sähköiseen maksuliikenteeseen ja käteis, käteisettömään maksuliikenteeseen mukaan. Mutta kyllähän tästäkin jo nousee tekninen kysymys, jonka säästökassat ja pankkien edustajat aina tuovat esiin. Miten onnistutaan siinä, että luodaan sellainen pankkikortti, jolla voi maksaa internetissä ilman, että sillä voi velkaantua. Tämä on kysymys, josta eh, minua kiinnostaisi, tiedättekö siihen vastauksen. Tehän sanoitte, että oikeastaan pitäisi olla eh, ainakin mahdollisuus siihen, että tiliä ei ylitetä. Eli eh, jos tilin ylityksiä sitten tapahtuu, niin sitten kuitenkin tulee ongelmia ja sitten tili menee miinukselle ja sitten tulee ylimääräisiä kustannuksia ja niin edespäin. Ja tämä tietysti saattaa tuntua monimutkaiselta ainakin pankkien kannalta. Eli miten te, mihin te vedätte nyt sen rajan, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää tällaisessa peruspankkitilissä? Eli näitä, nämä yksityiskohdat kiinnostaisivat minua vielä. Ja toinen kysymykseni on vähän samansuuntainen kuin herra Kaminskin ajatukset. Yksi Ekon valiokunnan kollega puhui minulle luottoosuuskunnista. Hän tuli isosta Britanniasta ja onhan niitä täällä meilläkin. Ja hän oli sitä mieltä, että luottoosuuskunnat ehkä oman erityisluonteensa vuoksi eivät ehkä sopisi tällaisen sääntelyn alle, mutta ymmärsin teidän puheenne niin, että teillä ei olisi ongelmia siitä, että luottoosuuskunnatkin tulisivat tämän sääntelyn tai säädöksen piiriin. Eli tästä kuulisin mielelläni hiukan lisää. Ja, danke schön. Ich wollte auch... Kiitoksia. Minä halusin vielä kiinnittää huomiota siihen, että meidän ei pitäisi nyt sekoittaa näitä eri keskustelun al- aloja, keskustelun aiheita. Totta kai on olemassa ihmisten ylivelkaantumisen ongelma ja meidän täytyy myös siihen ongelmaan pystyä vastaamaan, mutta se on kysymys, joka ei nyt ratkea sillä, onko perusmaksutili, peruspankkitili olemassa. Siinä tarvitaan ihan muita instrumentteja. Totta kai meidän ei pidä unohtaa tätä yhteyttä näiden asioiden välillä, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää nämä kaksi asiaa erillään. Ja tämä on myös kysymys herra Kaminskille ja rouva Filille Eli kysymys siitä, miten me voimme ajatella jonkunlaista linkitystä eri instrumenttien välillä, jotka eivät välttämättä ole e, eurooppalaisen lainsäädännön piirissä. Eli toisin sanoen, miten voisimme järjestää asiat niin, että tämän peruspankkitilin rinnalla myös apu ja informaatio tai jonkunlainen sellaisten kansalaisten ikään kuin kouluttaminen, jotka eivät oikein raha-asioissa pärjää, että miten me voisimme linkittää nämä asiat esimerkiksi Itävallassa e, on tällainen velallisten neuvonta peruspankkitilin avaaminen ja sitten myös opetusta tavallaan siitä, miten sen kanssa toimitaan. Voisiko teillä, voisitteko te kuvitella jotain tämän suuntaisia toimia esimerkiksi? Tämä minua kiinnostaisi. No ehkäpä pyytäisin nyt, että te aloitatte ja vastaatte näihin, koska tämä oli myös Kaminskille muutama kysymyksiä, mutta haluaisin nyt lyhkäisen kommentin kaikilta ensin siitä, mitä he ovat tähän mennessä kuulleet. Olkaa hyvä. Alors, euh, tout d'abord pour les paiements par internet. Niin ensinnäkin internetmaksut ja se, mistä kortista nyt puhutaan. Nyt puhutaan mielestäni pankkikortista, debitkortista, ei siis missään nimessä luottokortista. Eli eh, jos pankkitilillä ei ole rahaa, niin sitten korttia ei voida käyttää yli tuon, mitä tilillä on eh, Eh, ehkä tällaista peruspakettia, joka Euroopan tasolla määriteltäisiin, niin sitä en tarkoittanut, vaan sellaista peruspakettia, joka, josta voitaisiin keskustella kantallisella tasolla ja jonka ehdoista, tiukoista ehdoista ja rajoista me voisimme täällä keskustella, mutta idea oli se, että tämä jätettäisiin auki. Eli me emme ikään kuin vaadi, että tämä kortti kuuluisi osana tähän eurooppalaiseen peruspakettiin, mutta vielä tuosta pankkikortista ja nettimaksuista, siitä nousee myös toinen ongelma, joka on se, että monet nettikaupan käyjät hyväksyvät vain luottokortteja maksuvälineiksi. Eli sitten pitäisi tietysti myös näiltä nettikauppaa harjoittavilta yrityksiltä vaatia että kansallisilla nettisivuilla he hyväksyisivät myös muita kuin luottokorttimaksuja, myös debitkorttimaksuja. Tuo, me sanomme tuosta luottoasiasta vain että Eh, ilman perusmaksutiliä, peruspankkitiliä on vaikeaa päästä muiden rahoituspalvelujen piiriin. Me emme oikeastaan siitä luotosta niin hirveästi ole puhuneet. Tässä ovat mukana vakuutukset ja monet muutkin, mutta minä en halua enkä tee mitään automaattista linkkiä eh, peruspankkitilin ja luoton välillä, mutta faktahan tietysti on, että ilman peruspankkitiliä ei luoton piiriin pääsy ole mahdollista. Ehkä ei ole välttämätöntä, että Eurooppa-tasolla eh, määritellään ne maksuinstrumentit, jotka tässä peruspaketti paketussa, paketissa välttämättä ovat mukana, vaan pikemminkin nämä toiminnot, se, että voidaan suorittaa maksuja, ottaa vastaan maksuja, nostaa käteistä ja niin edelleen, niin me pikemminkin näemme tämän peruspaketin määritelmän toimintojen mukaan. Kiitos. Yes, uh, I think that we, we agree with, the, with this definition. Niin. Meillä on uh, määritelmä tästä perusmaksutilistä ja suurin osa luotto suurimmalle osalle luotto-osakunnista se ei tule olemaan ongelma Puolassa, Irlannissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa, varsinkaan nyt kun tulee tämä uusi laki yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mutta muissa maissa, kuten mainitsin, Romania ja Viro, siellä saattaa syntyä ongelmia. Ylipäätään se, että hyväksytään jäsentensä säästöt. Joten siellä tarvitaan lainsäädäntömuutoksia. Mutta en ole varma siitä, miten se voitaisiin toteuttaa. Joten tämä yhteys perusmaksutilin ja neuvonnan välillä, tätä me yleensä teemme luottoosuuskunnissa. Me yritämme tehdä tämän maanlaajuisilla tiedotuskampanjoilla eri aktiviteetein eri tasoilla. Meidän osuuskuntamme ovat hyvin pienissäkin kaupungeissa, alueilla, missä ei ole pankkeja, jossa ainoa palvelu, talouspalvelu on nimenomaan luottoosuuskuntien kautta, joten en minä näe ongelmia meidän näkökulmastamme. En tiedä sitten. Ehkä me voisimme pyytää liikepankkejakin antamaan keskiverto asiakkaalleen ilmaista neuvontaa. En minä usko, että se on mahdollista. Did, Professor Reifner, did you want to contribute? Yes. Uh, uh, uh No minusta tuntuu, että asia voidaan kyllä säädellä, mutta nyt on niin, että maksuliikenne ei toimi missään ilman luottoa. Kyllä sellainen tarvitaan. Ja toiseksi kysymys joka liittyy siihen, miten velkojat saavat pääsyn maksutilille. Niin tämä on tietenkin houkutteleva kohde ja siksi on paljon kannustimia olla avaamatta tiliä. Katsotaan Ranskassa vaikka mitä on tapahtunut. Harvat ihmiset ovat käyttäneet tätä oikeutta. Siitä ei ole syntynyt mitään. Ja Saksassa taas suositus on johtanut siihen, että – vähitellen pankit, jotka antoivat tilinedellytysoikeuden velkaantuneille, vähitellen luopuivat siitä. Eli luottoa on vaikea, on vaikea saada luottoa. Ja nyt avataan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnalla. Miten nyt voidaan ratkaista sitten yli velkaantuneisen ongelma, kun sitä on lähdetty näin oikeastaan muodostamaan? Uh, Mr. Mr. would like a quick supplementary, which I will allow, and then we must... Klute haluaa uh, kysyä vielä lisäkysymyksiä, ja sitten meidän täytyy jatkaa. Uh, Herra, eine konkrete Niin, ihan konkreettinen kysymys vielä vain. Saksassahan on tällainen suojatili. Eikö se voisi olla ratkaisu? Voisiko sen kenties yhdistää tällaiseen peruspankkitiliin? Der Schutz ist genommen worden und dafür niin, tämä, tämä on tavallaan vaihdettu ja sen takia on tullut uusi tällainen tila. Me kehitämme yhä uutta taloutta näille ihmisille, jotka ovat yli Meillä on ylimääräinen tili heitä varten. Me teemme tällaista gettotaloutta. Näin on tapahtunut jo Saksassa. Eli kun ihmisille on sanottu, että teillä on tällainen suojatili, niin tämä on johtanut tämmöiseen käänteiseen Äh, tilanteeseen ja syrjäytymiseen. Das muss ich auch noch einmal äh, reingehen, weil das ist jetzt ein Thema. Das beschäftigt mich. Minun nyt on kyllä ihan pakko puuttua, koska kyllä minua tämä teema kovasti kiinnostaa. Tässähän ei ole kyse siitä, että me nyt jollain lailla perustaisimme tai rakentaisimme uudenlaisen erityistilin, vaan, vaan kyse on siitä, että ihmisillä voi olla pankkitili. Se on meidän huolenaiheemme ja meidän tehtävämme. Ja se meidän täytyy saada aikaan. Ja sen takia me kuuntelemme täällä näitä asiantuntijoita oppiaksemme ja tietääksemme, missä nämä ongelmat ovat ja missä ovat ne kompastuskivet, joihin me nyt emme saisi sitten kompastua. Ja olen hyvin kiitollinen kaikista näistä tiedoista, koska ne auttavat meitä pohtimaan, millä tavalla me toteutamme tämän, mutta kyse ei nyt ole ollenkaan siitä, että meidän pitäisi tai haluaisimme luoda taas jonkun uudenlaisen erikois pankkitilin, jotta näillä ihmisillä voisi olla mahdollisuus pankkitilin avaamiseen. Ei, ei. Tiedämme toki, että joillakin henkilöillä saattaa olla näitä maksukykyongelmia ja sitten täytyy eh, ehkä joillekin ihmisille sanoa, että kyseessä täytyy olla sellainen perus pankkitili, jossa kaikki mahdolliset rahoituspalvelut eivät ole mukana, mutta joka on kuitenkin ihan tavallinen pankkitili, ei mikään erikoispankkitili. Jos Saksassa otetaan käyttöön erikoispankkitilejä, niin täytyy kysyä, että onko se oikein. Eikä sanoa, että me emme nyt tee mitään, koska Saksassa tämä menee sitten kuitenkin pieleen näiden erityispiirteiden takia. Kiitos. Well, I'm sure this is a point which we'll come back to later. No, tämä on asia, jonka palaamme varmasti vielä myöhemmin. Mutta nyt meidän täytyy äh, tässä pitää kiirettä. Meillä on täällä vielä kolme asiantuntijaa ja sitten voimme käydä vielä yleiskeskustelun lopuksi. Niin, öö, olen nyt löytänyt tämän artiklan 14, äh, <laughs> hyvä herra Dyrberg. Mumbling is a Danish... Anteeksi, oikein Panen tällainen muminaan vähän tanskalainen erityispiirre. Kolme kommenttia siihen pitäisikö pankkitiliin liittää myös luoton mahdollisuus. Ensimmäinen asia, olemme käyneet läpi tällaisia rahoituskriisin, joka lähti pitkälti siitä, että luottoa saatiin liian helposti. Tämä pitäisi mielestäni pitää mielessä. Joten sääntely tai se, että pakotetaan rajoitusta tarjoajia tarjoamaan luottoa, ei varmaankaan ole ihan paras tapa tällä hetkellä. Ja sitten toiseksi näin melko paljon oikeusteknisiä ongelmia siinä, että määritellään tarkkaan, mitä tarkoitetaan, kuinka paljon luottoja kenelle – riippumatta maksukyvystä, velkojasta ja niin edelleen. Tämä olisi toinen ongelma, mielestäni oikeudellisesti, teknisesti hankala säädellä. Kolmanneksi, minusta tuntuu, että me olemme nyt jo sen rajoilla, mitä voidaan sisämarkkinasäädösten kautta saada aikaan. Jos haluamme, että tässä perustetaan työ. 114 artiklan varaan, niin olisi kyllä hankala nähdä, miten voitaisiin sisällyttää siihen luotonsaantioikeus. Kiitos. I think as Mrs. Gephardt did point out, we weren't actually... Niin. Itse asiassa te vain laajennatte tässä tätä alaa. Mutta nyt me siirrymme seuraava puhuja ryhmään sen vuoksi, että ne tulevat äh, nimenomaan puhumaan sisämarkkinoiden kasvusta ja eduista. On ilo ensimmäistä kertaa pitkään aikaan äh, toivottaa tervetulleeksi äh, Jim Murray, joka aikaisemmin kävi täällä useinkin. Hän on nyt äh, tehnyt aikamoisen muutoksen, koska hän on Euroopan äh, äh, European Foundation for Financial Inclusionin puheenjohtaja. Joten on hienoa kutsua teidät jälleen tänne takaisin. Sitten kuulemme Bernard Bajota, joka on Resofinasma Alternatifin johtaja ja FSUGn jäsen. Ja sitten lopuksi Dirk Stein, joka on äh, Saksan pankkien liitossa ja vastuussa siellä sitten äh, teknologiakysymyksistä lähinnä. Joten meillä on täällä nyt äh, asiantuntijat 10 minuuttia niin, että olisitte, olkaa aika tarkkoja niin, että meillä on mahdollisuus vielä keskusteluun. Jim Murray. Thank you, Chairman, uh, for inviting me and for your... Kiitos puheenjohtaja kutsusta ja ystävällisistä sanoista mukavalla ystävien joukossa. Minulla on nyt uusi hattu muutaman viikon ikäinen vain. European Financial for Financial Inclusion, tämä perustettiin vuonna 2010 ja haluttiin kaikille pääsy rahoituspalveluihin ja valinta, että voi saada perusmaksupalvelun. Tämä on uusi tehtävä ja minulle mieluinen. Kolme seikkaa. Ensinnäkin kasvusta ja sisämarkkinoista, koska se on keskiössä tässä osiossa iltapäivän kokousta ja sitten perusmaksutilistä ja mitä siihen liittyy. Ja kolmanneksi tuo pakollisuus. Olen edustaja Gebhardin ja muiden kanssa samaa mieltä siitä, että tällainen pehmoinen lähestymistapa ei välttämättä toimi ja pitäisin velvoittavaa järjestelmää parempana. Sosiaalinen perusta perusmaksupalveluille – 30 miljoonalle tai luultavasti useammalle on ihan selvä, mutta lisäksi on myös argumentteja, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan. Ensinnäkin nyt hyvin ja tiedetään Euroopassa ainakin se, että kasvu on tehokkainta, kun se on kaikki osallistavaa, kun kaikki voivat osallistua talouden kehitykseen omien mahdollisuuksien saman kapasiteettinsa mukaan ja pääsy rahoituspalveluihin on ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä. Ja puhumatta nyt sopimuksen artikloiden hankaluuksista. Tämä on myöskin tärkeää, kun ajatellaan pääsyä yleisiin taloudellista etua koskeviin palveluihin. Se on tärkeä periaate Euroopassa. Emme kuitenkaan täyttä pääsyä voida ratkaista tällaisiin yleistä etua koskeviin palveluihin ilman, että puututaan tähän kysymyksen. Eli jos palveluista ei voida maksaa, niin ei ole täyttä pääsyä näihin palveluihin. Lisäksi kun puhutaan 30 miljoonasta, niin näitä ihmisiä on luultavasti enemmän, koska tämä on hankalasti mitattava, selvitettävä, kuka elää ilman perusmaksutiliä. Jos katsotaan 30 miljoonaa, kaikki eivät ole avuttomia uhreja, vaan monet luultavasti ehkä enemmistö Monilla on mahdollisuuksia innovaatioon, yrittäjyyteen, osallistumiseen sosiaalisesti ja taloudellisesti kuitenkin. Heidän on hankala niin tehdä, jos ei pääse maksupalveluihin. Ei pitäisi ajatella tässä nyt innovaation osalta ainoastaan niitä, joilla on paljon pääomaa jo käytössään. Tiedämme, että kasvun pitäisi vähitellen lisätä niiden määrää, joista voi olla hyötyä voittaa pankeille. Edistys on ollut kuitenkin hyvin hidasta ihan edelleen, jos odotetaan siihen asti, että pankit ovat valmiita tarjoamaan perusmaksutilejä kuluttajille. Me tarvitsemme edistystä nopeammin. Haluamme kansalaisille nopeammin tilit. Sisämarkkina kannalta on ihan selvää, että maksut ja käteisen nostaminen rajojen yli EU:ssa on hankalaa, kallista jos se mahdotonta, jos ei ole maksutiliä. Perusmaksutilista me pidämme tervetulleena tiliä, jota komissio on ehdottanut, mutta mielestäni tässä ei mennä riittävän pitkälle. Useimmille ihmisille, jotka erityisesti kärsivät syrjäytymisestä taloudellisesti, pitää antaa mahdollisuus tallettaa ja nostaa käteistä. Tämä on hyvin tärkeää pitkän aikaa. Tähän meidän on puututtava, kun ajatellaan pankkiautomaattien käyttömahdollisuutta. Suositus ei ole mitenkään tässä täydellinen. Sitten muita kysymyksiä, jotka on mainittu muissa puheenvuoroissa. Eli mitä voidaan lisätä perusmaksutiliin. Jotkut käsittääkseni antavat ymmärtää, että internet, nettipankki olisi tässä tarpeen, mutta se ei lisää sinänsä sitä, että päästään pankkipalveluihin, kun internettiin pääsy ei ole kaikkien saatavilla myöskään. Nettipankki luultavasti enemmänkin laajentaa tätä kuilua, hankaloittaa ja suurentaa eroa niiden välillä, joilla on pankkitili ja niiden, joilla ei ole. Tämä ei tietenkään ole kaikki pankkien sy- syytä, mutta perusmaksutilit on saatava kaikille. Mutta meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että ihmiset saavat tietoa, ne ihmiset, joilla ei tiliä ole. Eli meidän pitäisi tukea yhteyksiä näihin kuluttajiin. Ehkä viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja pankit itse. Ei niin, että pankit istuvat passiivisesti odottamassa, vaan pyrkivät myöskin toteuttamaan sitä, että näitä tilejä avataan. Ja niin, että perusmaksutilit ovat käyttäjäystävällisiä, kohtuuhintaisia, jotta niitä mahdollisimman paljon avattaisiin lopulta tuo pakollisuuden lähestymistapa. En puhunut makro, mikrohallinnasta, mutta sitova lähestymistapa kuitenkin, joka ottaa huomioon sen, että jäsenvaltiot voivat myös ottaa huomioon omat erityispiirteensä. Komission vaikutusten arvioinnissa puhutaan puiteasetuksesta. En lähde nyt puhumaan näistä artikloista, mutta tämän tyyppistä kuitenkin tarvitaan. Mutta Miksi sen pitäisi olla pakollista? No ensinnäkin siksi, että pankit eivät tee rahaa näillä perusmaksutileillä vielä pitkään aikaan. Tilanne on ehkä sama tällä hetkellä, jos ne ovat kohtuuhintaisia, mutta tämä ei ole mitenkään suurinta tai tuottoisinta työtä pankeille tällä hetkellä. Joten ei-sitova väline on luultavasti tehoton ja tuo mukanaan riskin, että – sulu tulee sellaisia, jotka ovat ole tässä vapaamatkustajina ikään kuin. Hyvin selkeästi on nähty, että suositukset eivät toimi tässä yhteydessä. Esimerkiksi suhteessa maksupalveluihin, tietoon, jota lainoista on annettava pankkimaksuihin. Ja esimerkiksi suositus perusmaksupalveluista tulisin tähän samaan joukkoon mukaan. Saksalainen kuluttajajärjestö kuulemisessaan, jonka tulokset nähdään vaikutusten arvioista, osoittivat, että, jos tällä, että tällainen lähestymistapa oli ollut 16 vuoden ajan Saksassa, suositusten kautta ei tavoitteisiin oltu kuitenkaan päästy. Ja vielä yksi kiinnostavampi asia. Joissain osavaltioissa monimutkaisista syistä itse asiassa on sitova lähestymistapa perusmaksupalveluihin ja näissä osavaltioissa menestys on parempaa kuin niissä, joissa järjestely ei ole kaikkia sitova. Yleisemmin suositukset joskus toimivat, mutta joskus saadaan rajallista hyötyä joillain aloilla tai jossain jäsenvaltiossa. Muista, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapahtunut, mutta tämä ei toistu kaikissa jäsenvaltioissa siksi, että jäsenvaltiot ovat keskenään niin erilaisia. Siellä on erilainen lähestymistapa, kulttuuri, mitä tulee suosituksiin tässä pehmeään lainsäädäntöön. Sitovat toimet, sitä vastoin voivat toimia. Siksi, että kaikkien valtioiden on noudatettava oikeusvaltion periaatetta. Sitovat Määräykset ovat myöskin suositumpia niille, jotka ovat pitkään tehneet työtä syrjäytyneiden joukossa. Jos ajatellaan, että olisin vanhempi kuin mitä olen tällä hetkellä, menisin pankkiin ja pankin johtajalle on selvää, että en ole valtava tulonlähde varmaan tulevaisuudessa. Ei kovin kiinnostava asiakas. Miten voin vakuuttaa pankinjohtajan siitä, että hänen pitäisi minulle tili avata? Voisin sanoa, että teidän täytyy, koska Euroopan komissiolta Brysselistä on suositus. Enpä ihan usko, että tuo olisi kovin tehokas keino. Tai voisin sanoa, että laki näin määrää, ja se olisi kyllä tehokas keino. Mutta vielä todistusaineistoon suosituksia on ollut niin paljon tällä alalla, ja sitten on siirrytty kuitenkin lakiin, että todisteet selkeästi osoittavat miten tässä voi käydä. En ymmärrä tässä, että komissio on päätynyt suosituksen puoleen. Tämä on vähän kuin joidenkin toiset, toiset avioliitot. Ajatellaan enemmän toivoa eikä sitä, mitä on koettu jo. Perusmaksutilit saavat aikaan osallistavaa kasvua sisämarkkinoilta, jolla maksut toimivat yli rajojen. Me tarvitaan erityismääräyksiä, joilla vahvistetaan perusmaksutiliä mentäisiin pidemmälle kuin mitä komissio on määritellyt omassa tekstissään. Ja me tarvitsemme myös velvoittavan järjestelmän. Kiitos puheenjohtaja. Well, we, we did forget to start the clock, but I knew I could... Kiitos. Äh, unohdimme käynnistää kellon, mutta tiesin, että te olette ammattilainen, olitte juuri ajan sisällä. Ja sitten äh, seuraavalle me annamme tämän kellon avuksi. Uh, we speak uh, today on behalf of the Financial Services User Group. Minä tulen puhumaan was set up by the European Commission. On, äh, käyttäjien ryhmän puolesta Financial Services User Group (FSUG) puheessa, jonka tehtävä on tehdä poliittisia aloitteita jotka nimenomaan palvelevat rahoituspalvelujen käyttäjiä. Ja tällaisten politiikkojen implementointi on myös meidän tehtävämme. Eh, ja tietysti tehtävämme on myös antaa tietoa kuluttajien edustajille ja kuluttajia edustaville järjestöille. FSUGssä on 20 jäsentä ja me edustamme siis kuluttajien, mikroyritysten ja investoijien etua. Ai. Viime vuoden heinäkuussa FSUG esitti komission jäsen Barnielle ja José Maria Barrosalle vakavan aiheensa siitä, että komissio vetäisi takaisin lainsäädäntöesityksensä mahdollisuudesta peruspankkitilin pääsyyn. Tätähän pidettiin sisämarkkina-asiakirjassa hyvin keskeisenä tavoitteena. Ja 2011 komission työohjelmassa tämä oli myös mukana. Kaksi argumenttia oli erityisen tärkeää. Monien tutkimusten mukaan ensinnäkin pääsy peruspankkipalveluiden piiriin on integra- kansalaisten integraation ähm, ja yhte- yhteisöelämän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Se on ensimmäinen askel hyvää äh, rahoituksellista inkluusiota kohti ja jokaisella äh, kansalaisella – on oikeus päästä rahoituspalvelujen piiriin ja käyttää niitä mainstream-markkinoilla sellaisia palveluja, jotka ovat heidän tarpeidensa mukaisia ja mahdollistavat sen, että he viettävät ja elävät tavallista, normaalia sosiaalista elämää. Sosiaalinen syrjäytyminen liittyy tähän ja tässä on myös tärkeitä periaatteita mukana. Ihmisten perusoikeudet ja ihmiskunnia tai ihmisarvo ovat myös tässä pelissä. Ja EU nimenomaan perustuu demokratian, vapauden, ihmisarvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteille, mukaan lukien vähemmistöjä edustavat kansalaiset. Toinen tärkeä argumentti, joka oli esillä, oli sisämarkkinoiden kasvu, rahoitusekskluusio voi myös muodostua esteeksi sisämarkkinoiden toiminnalle. Kun toimintaohjelma hyväksyttiin 1999, tämä peruspankkipalvelut ovat tärkeä askel siinä, että rahoituspalvelumarkkinoita kehitetään ja myös valkoinen kirja e, painottaa sitä, että pankkitilin avaaminen on e, kansalaisille lähtölaukaus sille, että he voivat osallistua yhteiskuntaelämään, rahoitusmarkkinoiden elämään ja olla mukana sisämarkkinoiden toiminnassa. EU-komission hyväksymässä e, yhtenäisasiakirjassa mainitaan myös yhtenäismarkkina-asiakirjassa hyväksytään myös, että 2011 vuoden loppuun mennessä komissio tulee tekemään toimia, eh, jotta eh, yleistä taloudellista etua koskevat palvelut ovat kaikkien ulottuvilla ja komissio huomauttaa, että kaikki kansalaiset eivät pysty osallistumaan sisämarkkinoihin aktiivisesti, eivät esimerkiksi peruspankkipalveluihin, joista on tullut keskeinen edellytys sille, että ihminen voi osallistua yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen elämään. Ja siksi komissio tulee esittämään aloitteen, joka koskee peruspankkitilin ö, piiriin pääsyä kaikille kansalaisille ilman erityisiä kustannuksia. FSUG kannalta tällainen pelkkä suositus ei ole oikea ratkaisu. Me uskomme vahvasti, että se ei voi olla yhtä tehokkaasti kuin lainsäädäntöehdotus jotta tämä pankki palveluiden piiriin pääsemättömyysongelma. Ratkaistaan ongelma, joka koskee 30 miljoonaa Euroopan kansalaista, kuten täällä on aiemminkin mainittu. Liian monia suosituksia on jätetty toimeen panematta EUn alueella. Kun on kyse ihmisten perusoikeuksista, niin tällaiset pehmeät keinot eivät riitä. Pehmeä lainsäädäntö ei ole sopiva keino, kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista. Tämä on todettu, tai peruspalveluista, tämä on todettu EUn tasolla. Hyvin monet ö, tekijät johtavat siihen, että sekä jäsenmaiden että jäsenmaiden kansalaisten välillä on eriarvoisuutta pehmeä laki ei ole oikea keino öö, sosiaalisen syrjäytymisen öö, e, kitkemiseksi Euroopasta. Monille kansalaisille rahoituspalvelut ovat sellaisia, että heillä ei ole pääsyä siihen, vie liian paljon aikaa ja liian paljon rahaa. Voi olla hyvin vaikeata löytää asuinpaikka tai työpaikka, jos tällaisia peruspalveluja ei ole käytössä, kuten esimerkiksi peruspankkitili. Ja me FSUGssa olemme sitä mieltä, että Euroopan komission täytyy osoittaa ymmärtävänsä tätä ongelmaa ja täytyy ottaa roolinsa tässä. Sen täytyy tarkistaa kantaansa ja tuoda esiin EU kaikkialle EU-ssa ulottuva lainsäädäntöehdotus, joka takaa mahdollisuuden käyttää perusmaksutiliä kaikille kansalaisille. Kiitokset, herra Bajo. Ja sitten viimeinen puhuja on herra Stein, joka on myös toimittanut meille etukäteen nämä puheet. Kymmenen minuuttia. Ensin ähm, haluaisin kiittää Malcolm Harbouria siitä, että minut on kutsuttu tähän kuulemiseen. Haluaisin tässä lyhykäisessä esityksessäni tehdä selväksi, että tie kohti itsesäätelyä, Saksassa on 15 vuotta tehty, voi olla myös ihan järkevä tapa. Haluaisin aloittaa tästä äh, suosituksesta, mikä meillä oli, äh, Girokonto Fejedaman, eli tili, käypä tili kaikille. Ja tässä oli kysymys siitä, että äh, haluttiin tili kaikille ja syy tälle suositukselle se, että kaikilla kuluttajilla huolimatta sosiaalisista tai taloudellisista taustoista täytyy olla mahdollisuus maksuliikenteeseen. Ja tällä suosituksella on onnistuttu epäbyrokraattisella tavalla tarjoamaan tavallisia hyviä tilejä ihmisille. Ja sen vuoksi meillä on Saksassa yli 2,5 miljoonaa tällaista tiliä myös ulkomaalaisille työntekijöille tai vaihtooppilaille. Silloin kun on eroavaisuuksia, niin silloin kuluttaja voi täyttää maksuttomasti valituslomakkeen ja kääntyä oikeusasiamiehen puoleen. Ja luonnollisesti oikeusasiamiehen osoite on tässä valituslomakkeessa. On muutamia tällaisia perusteita sille, koska pankki voi sulkea tällaisen tilin, taikka ei tarvitse edes avata sellaista. Ensinnäkin jos sitä käytetään väärin, esimerkiksi rahanpesuun, tai jos asiakas ähm, ahdistelee äh, työntekijöitä, tai äh, jos äh, asiakas ei maksa näitä tilikuluja. Ja tässä on ollut konsensus poliitikkojen, pankkien ja kuluttajasuojajärjestöjen välillä. Siinä vaiheessa, kun tili suljetaan tai sitä ei avata, niin asiakas saa kirjallisen perustelun ja myös hänelle kerrotaan, mihinkä hän voi kääntyä ja valittaa. Ja noin 5 prosenttia kaikista valituksista koskevat nimenomaan tätä käypää tiliä kaikille järjestelmää. Noin 266 valitusta hyväksyttiin näistä viidestä tuhannesta. No, Saksassa näin on tehty siis, ja nyt sitten tästä komission suosituksesta perusmaksutilille. Tavoitteenahan on se, että jokaisella EUn kansalaisella olisi pääsy tiliin, perusmaksutiliin ja maksuliikenteeseen. Ja varsinkin ottaen huomioon sen, että tietyissä maissa on ihmisiä, paljonkin ihmisiä, joilla ei ole tilejä ja tämä ei ole hyväksyttävää. Komission kertomus vuodelta 2010 heinäkuussa, niin sen mukaan 99 prosenttia saksalaisista omistavat tilin yhtä paljon kuin Ranskassa, Ruotsissa tai Belgiassa, jossa on laillisesti velvollisuus olla, antaa tällainen tili niin, että ihmisiä ei syrjäytetä. Ja tämä on, on ollut hyvin onnistunutta ja Tällä tavalla on voitu estää sitä, että ihmiset, jotka haluavat tilin, saavat sen. No, miten me katsomme nyt sitten tätä eurooppalaista perusmaksutiliä? Eurooppalainen säätely, ihan kuten esitettiin, sen täytyisi kuitenkin olla sellainen, että voidaan pitää kiinni kansallisista hyvistä toimivista säännöistä. Ja se koskee myös esimerkiksi näitä syitä, miksi voidaan sulkea tai kieltää tiliä. Sen tuli koskea ehkä koko Eurooppaa. Ja sen lisäksi täytyy olla vähimmäis ähm, toimivuusmääritelmät tälle tilille. Niin, että esimerkiksi on mahdollisuus äh, toimia online ja nostaa rahaa automaattista ja äh, maksaa. Ja tällaisen perusmaksutilin tulisi olla rajattu siihen maahan, jossa, jossa ei, ei tulisi olla rajattu niin, että esimerkiksi ulkomaalaiset työntekijät tai ulkomaiset opiskelijat saavat Saksassa tilin. Ja sitten emme pidä tällaisia etumaksuja välttämättöminä sen vuoksi, että Saksassa tämä tili on ihan tavallinen perusmaksutili, jossa ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta ylittää sitä tiliä, ei ole minkäännäköistä luottomahdollisuutta. Joten eh, se on ihan tavallinen, samat säännöt kuin tavallisessa tilissä. Ja sen vuoksi minun mielestä, meidän mielestämme ei tarvittaisi mitään tällaisia sääntöjä eh, näistä maksuista eurooppalaiselle perusmaksutilille. Kiitos. Well, I think that was a very clear presentation. No, tämä oli hyvin selkeä. Kiitokset. Eli me lopetamme tasan 18.30. Joten avaan nyt keskustelumahdollisuuden, kysymysmahdollisuuden jäsenille. Mutta ehkä olisi mielenkiintoista myös äh, pyytää meidän muita vieraitamme kommentoimaan sitä, mitä he ovat äh, kuulleet. Ja ajatelleet, että herra Mari voisi vastata tähän herra Steinin ehdotukseen siitä, että tämä itse säätelyjärjestelmä voi toimia hyvin ja se itse asiassa toimii jo. Kuka haluaa aloittaa kommentoiden. Herra Maija Rainakin on täällä listalla. Ja varmastikin esittelijällä on kysymyksiä. Herra Smithillä, Henslik, Venjo, herra Maier. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kolme seikkaa vain. Tietenkin kysymyksiä on valtavasti. Täällä ihan lopuksi vielä puhuttiin siitä, että ketä varten tällaiset tilit olisivat. Yksi on se, että on yhä enemmän oman maan kansalaisia, mutta sitten on suuri ryhmä, jota tuetaan monin tukivaroin opiskelijoita, oppivia, professoreita, työntekijöitä, jotka tietyn aikaa tekevät työtä toisessa maassa. Siksi tämäkin on suuri ryhmä ja kysymys kuuluukin nyt, kuinka monta tiliä ihminen voi tarvita yhdessä maassa, opiskelumaassa ja sitten ensimmäinen työpaikka kolmannessa maassa. Sielläkin pitää avata tili. Muita ei voida tietenkään sulkea ennen kuin varat on sieltä siirretty ja niin poispäin, joten tässä on varmasti vielä yksityiskohtia säädeltävänä. Toinen kysymys petosmahdollisuudet. Ne ovat tietenkin olemassa jokaisen tilin yhteydessä. Se ei ole mikään erityispiirre nyt tällaiselle tilille. Minun mielestäni enemmän tekninen tietokonejärjestelmiin liittyvä kysymys, voiko ylittää tylinsä. Minäkin ostin 24 eurolla pienen ohjelman. Ja, ja sitten jos tästä voi tulla jotain sakkomaksuja tietyissä tapauksissa, jos ostaa tai ei jotain varaa tai ei, mutta tämä ei liity sinänsä itse itse tiliin. Eli toivoisin tässä, ettei erityisesti käytäisi keskustelua sellaisista aiheista, jotka ovat mahdollisia jokaisen tilin yhteydessä, siksi että tässä on kyse pienemmästä ryhmästä. Kolmanneksi. Näin monta vuotta on nyt keskusteltu tästä perusmaksutilistä. Ja minäkin toivoisin nyt, että kun monta vuotta jo on pidetty tätä tarpeellisena. Haluaisin asetuksen tai direktiivin mieluummin kuin suosituksen. Suositus meillä nyt on. Ja toisaalta joissain maissa voidaan olla toiveikkaita itsesääntelyn osalta ja ehkä suosituksen kautta myös muissa maissa jotenkin lähdetään itsesääntelyn kautta toimimaan niin, että jäsenvaltioihin kohdistuu myös painetta ympäröivästä maailmasta. Eli kolme kohtaa, kuinka monta tiliä, onko se riippuvasta siitä, että on jo tili tai kaksi. Ja sitten petoskysymykset voitaisiin jättää kokonaan ulkopuolelle. Ja sitten, jos suositus on, niin hyvin tarkkaan suosituksen jälkeen ehkä kolmen vuoden kuluttua pitäisi arvioida, katsoa, jos luvut eivät muutu, niin sitten tarvittaisiin direktiivi tai asetus. Kiitos. Thank you. Mrs. Van Yu is next. Kiitokset ja sitten edustaa Venjo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaiken sen jälkeen, mitä olemme täällä kuulleet ja haluaisinkin kiittää, anteeksi, nyt meni väärin, niin, kaiken sen jälkeen, mitä olemme siis kuulleet, haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat todella valaisseet meille tätä aihealuetta ja näitä kysymyksiä en nyt ole yllättynyt, mutta jos nyt ajatellaan kuitenkin näitä lukuja, jotka kuvaavat tämän syrjäytymisen laajuutta, sosiaalisen ja pankkisyrjäytymisen laajuutta, mikä on linkittynyt ja tämähän meitä juuri tässä kiinnostaa, se, että ihmisillä olisi arkielämässä pääsy perusvaksutilin käyttöön, ja sen pitäisi olla ihan perusoikeus. Ja kiitän tosiaan sitä asiantuntijaa, joka piti meille luennon artiklasta 14 ja artiklasta 106, eli nimenomaan sopimuksista, koska silloin minulle tuli selväksi, että tämä yleinen pääsy pankkipalveluihin on yleinen palvelu ja, ja tämän pitäisi olla kaikille Voidaanko puhua itsesäätelystä, voidaanko puhua pankkien painostamisesta. Tällä hetkellä pankkeihin kohdistuu suurta painetta meidän poliitikkojen taholta ja silti me emme saavuta yhtään mitään. Ja nyt me olemme paljon keskeisemmän, tärkeämmän asian äärellä kuin joidenkin muiden painostusasioiden kohdalla. Tämä on nyt tietysti, koska tämä on ihmisarvoa, ihmisen itsekunnioitustakin koskeva kysymys. Kaikki ne henkilöt, jotka ovat näiden palvelujen, peruspalvelujen ulkopuolella, ovat yleensä sellaisia henkilöitä, joilla on vaikeuksia, jotka liittyvät köyhyyteen. Ja nämä henkilöt tuntevat täysin syrjäytyneensä näistä pankkipalveluista, mutta lisäksi he tuntevat, ettei heitä ole edes olemassa. Minä ainakin, minusta ainakin tuntuu, kun keskustelen ihmisten kanssa, jotka elävät kadulla ja jotka eivät ole peruspalvelujen piirissä ja joilla on ö, se vähän raha, minkä, heillä, minkä he omistavat taskussaan ja ja he pelkäävät, että joku vie sen heiltä siellä kadulla, niin tämä on aivan hurjaa, kun ollaan kuitenkin 2000-luvulla. Sellaiset järjestöt, jotka auttavat näitä ihmisiä ja auttavat heitä saamaan perus, pankkiperuspalvelut vähällä rahalla, niin minä kysyn vain, että miten tavallinen pankki ei voi taata pienillä korvauksella, järkevällä ja järkevillä kuluilla pankin kannalta kaikille pääsyä tällaisten peruspankkipalvelujen piiriin. Minä en ainakaan pysty luottamaan itsesäätelyyn enkä pankkien hyvän tahtoon. Kyllä meidän täytyy poliittisesti saada aikaan joko lainsäädäntö tai säännöstö ja harmonisaatio EU-tasolla, koska nämä luvut tulevat kyllä kasvamaan ja meille tulee sitten uusia ongelmia tämän myötä. Kiitos. Mr. Schmidt. Herra Schmidt. Thank you very much. <clears throat> well, we, we, we... Kiitos. Me olemme saaneet tietää, että Saksa on tehokas maa. Ja tämä on tietenkin hyvin totta. Mutta ehkäpä kuitenkaan kaikki Euroopan unionin maat eivät ole yhtä tehokkaita kuin Saksa. Meillä on Euroopan pankkifederaatio, kuten herra Stein sanoi. Miten te voisitte vakuuttaa kolleganne Euroopan tasolla siitä, että me tarvitsemme tätä saksalaista tapaa myös täällä? Koska minä en ole sitä mieltä, että kaikki pankit ovat pahoja. Me tarvitsemme hyvää ja tervettä pankkiteollisuutta Euroopassa – mutta ehkäpä me voimme uhkailla heitä lainsäädännöllä, mikäli mitään ei tapahdu. Ehkäpä saksalaiset voisivat suostua tähän. Mikäli itsesäätely ei toimi, silloin meidän täytyy keksiä jotain muuta. Ja ehkäpä jopa saksalainen voisi hyväksyä tämän, koska tämä on ongelma. Jos me keskitymme vain pankki tähän ongelmaan, että pankkitili niille, joilla ei ole, jotka eivät saa pankkitiliä eikä mihinkään muuhun. Eikö tämä voisi olla tällainen hyvä uhka? Mutta herra Stein, millä tavalla saadaan äh, teidän äh, kolleganne mukaan toimimaan saksalaisella tavalla? Äh, hyvä. Ehdottaisin nyt kaikki meidän kolme asiantuntijamme saavat mahdollisuuden kommentoida tähän halusin sen lopuksi vielä, jos saan, ottaa Philip Helen puheenvuoron. Jonathan ikävä kyllä ei voinut jäädä kauemman, mutta Philip on ollut täällä paikalla koko ajan. Hän on tämä avain henkilö sisämarkkina pääosastolla ja hän on vastuussa tästä asiasta, joten pyytäisin, että hän myös kommentoi sen jälkeen, kun ollaan kuultu meidän kolmea asiantuntijaamme. Ja myös herra Müller, jos hän haluaa puhua, niin hän voi tehdä näin. Meillä ei ole hirveän paljon aikaa, mutta jos jokainen saa kaksi minuuttia, ja mikäli joku muu esimerkki haluaa, äh, asiantuntija haluaa vielä lopullisen äh, loppupuheenvuoron, ja sitten vielä esittelijät saavat päättää tämän istunnon. Joten jos herra Murray saa ensin kommentoida, niin sitten tähän on kuullut. Kiitoksia. Minä en tietysti ole saksalaisen tilanteen suhteen mikään asiantuntija. Minä katsoin vain tuosta vaikutusten arviointista liitteestä kuusi, jonka komission raportissaan siinä kuvataan Saksan tilannetta ja nyt minulla on täällä tämän pääasiallisen saksalaisen organisaation raportin yhteenveto. Tässä sanotaan, että 1995 ei sitova suositus Saksan pankkijärjestöstä on ollut voimassa ja äh, Saksan liitotasavallan hallitus raportoi tästä suosituksesta parlamentille säännöllisesti ja viimeksi 2008 joulukuussa annettu raportti osoitti selkeästi, että edelleen on satoja tuhansia kansalaisia, joilla ei ole pääsyä peruspankkipalveluihin. Saksan liittotasavallan hallitus, siis Saksan pankki, Eh, yhteisen järjestön mukaan. Saksan liitotasavallan hallitus viime raportissaan on myös sanonut, että eh, tämä eh, suositus, joka ei ole luonteeltaan sitova, pitäisi korvata sitovalla suosituksella. Minusta olisi aika vaikea puheenjohtaja olla eri mieltä Saksan liittotasavallan hallituksen kanssa ainakaan tästä asiasta. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos. Tiesin, että voisin luottaa teihin siinä, että olette nopea. Sitten eh, herra Monsieur President, je pense que... Niin, arvoisa puheenjohtaja, tätä tilannettahan voidaan joka maassa tutkia erityisesti, ja Saksastakin voitaisiin varmasti sanoa monta asiaa, mutta joka tapauksessa tilanne on hyvin selkeä. Nimittäin se, että tällä hetkellä itse sääntely on vallalla kaikkialla EU:ssa ja tulos on 30 miljoonaa syrjäytynyttä, pankkisyrjäytynyttä, mm, toisin kuin pankkijärjestö, Euroopan pankkijärjestö on jo monia vuosia sanonut, se on sanonut, että itsesäätely riittää siihen, että Euroopassa ei ole pankkitoiminnasta syrjäytyneitä kansalaisia, mutta jos asioita katsotaan EUn koko EU-tasolla, niin todellakin tullaan siihen johtopäätökseen, että tämä itsesäätely ei toimi. Minä melkein sanoisin, että tilanne on täysin päinvastoin. E, joissakin maissa, kuten esimerkiksi Belgiassa, itsesäätely e, e, tai sääntely saattaisi aiheuttaa pankeissa sen, että ne intoutuisivat innovoimaan, saattaisi äh, saada aikaan innovaatioita. Pankeissa ja Belgiassa on käynyt juuri niin, että suurin osa pankkitoiminnan piiristä syrjäytyneistä kansalaisista ei käytä tätä äh, lain määräämää peruspankkipalvelua, äh, vaan joitakin vaihtoehtoisia palveluita, joita jotkut pankit ovat keksineet sitten tämän velvoitteen innoittamina. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa. Sitten toiseksi haluan vielä sanoa, että äh, kun puhutaan yleistä taloudellista etua koskevista palveluista, että Euroopan komission oikeudellinen toiminta on ainakin kymmenen vuoden ajan äh, osoittanut sen, että äh, rahoituspalveluiden piiriin pääsy on yleistä taloudellista etua koskeva palvelu ja esimerkiksi Isossa Britanniassa on annettu postipankille nimenomaan velvoite taistella tätä pankkitoiminnasta syrjäytymistä vastaan. Ja loppuhuomautuksena haluan vielä sanoa, että tässä ei ole nyt kyse siitä, että keskitytään vain näihin pankkitoiminnan piiristä syrjäytyneisiin kansalaisiin, vaan voidaan sanoa, että päinvastoin, että jokaisella Euroopan kansalaisella on oikeus pankkitiliin. Ne, joilla jo on se sellainen, sellainen ne eivät sitä enää tarvitse, mutta tämä mm, asiahan saattaa koskea esimerkiksi Eh, sellaisia henkilöitä, joilla on pankkitili useammassa jäsenmaassa, jos eh, henkilö tosiaan toimii useassa maassa. Eli totta kai me voimme olla kiinnostuneita syrjäytyneistä, mutta, mutta sellaisen toimenpiteen kautta, joka koskee kaikkia Euroopan kansalaisia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mr. Stein. Kiitoksia sitten edustaja Stein. Um, niin, kiitos. Ensin ehkä edustaja Schmidtille. En tarkoita sitä, että me antaisimme Saksan mallia tässä nyt vietäväksi kaikkialle Eurooppaan. Kyse on enemmän siitä, että haluamme pitää kiinni hyvin toimivasta omasta järjestelmästä. Jos EU päättää sopia sitovasti perusmaksutilista, pitäisi huolehtia siitä, että ne maat, ne vain järjestelmä, saavat ylläpitää järjestelmän, ettei sitä tueta – sitä kautta, että luodaan järjestelmä jokaiselle jäsenvaltiolle. Voidaan tietenkin ajatella meidänkin kannaltamme, että tilejä pitäisi saada avattua vielä enemmän. No sitten vielä herra Murrayn siteeraama kertomus on vanhentunut kuukausi sitten. Saksan liittotasavallan hallitus tulee vähän toiseen lopputulemaan, kun se sanotaan, että laki olisi ehkä mahdollinen, mutta ajattelen eurooppalaista tilannetta tällä hetkellä, niin nyt ei nähdä toiminnan tarvetta. Ja sitten ihan tuoreesta kertomuksesta vielä hallituksen mukaan ei ole selkeästi osoitettu, että tilittömyys Euroopassa on asia, johon voidaan puuttua kes- kestävällä tapaa lakimuutoksen kautta. 99 prosenttia kansalaisista omaa pankkitilin ja muihin on vaikea päästä käsiksi myös lain kautta, kun halutaan saada aikaan muutoksia tilanteessa, jossa lähes kaikilla on pankkitili, niin näihin maihin ei pitäisi ehkä nyt keskittyä, vaan puututtaisiin niihin maihin, joissa on paljon tilittömiä. Ei välttämättä siis esimerkiksi Belgiaan, Ranskaan ja Ruotsiin tällä hetkellä. Kiitos. I uh, was good. Did, Mr. Did you have any, did you want to add any points, Mr. Uh, Since you've been good enough to join us. Yes, uh, just a tiny point and which has been brought up a number of times. Ihan vain yksi pieni asia, joka on tullut monta kertaa esiin. Täällä on puhuttu hyvin paljon uh, sosiaalista syrjäytymisestä, samoin minä omassa esityksessäni. Niin se asia, Eh, joka tulee esiin liittyen liikkuvuuteen, on ihan eri. Usein on kysymys dokumentaatiosta tai asetusten säädösten toimeenpanosta. Ei ole kysy siitä, että olisi taloudellisesti heikompi, ei vaan kysymys on dokumentoinnista, joka todistaa, kuka sinä olet. Enkä ole ihan vakuuttunut, eh, onko tämä suositus tällaisenaan, joka siis on ihan hyvä, mutta en ole vakuuttunut, että se auttaa tässä. Esimerkiksi tämä Ruotsin esimerkki kahden vuoden asu, pakko asua kaksi vuotta maassa. No ei, tässä suosituksessa sanotaan, onko se kuukausi, puoli vuotta, mitä. Eli on paljon tällaisia pieniä asioita, jotka liittyy siihen esimerkiksi rahanpesun vastaiseen toimintaan ja niin edelleen, ja niitäkin on tarkasteltava. I think that's an extremely sensible... Ihan fiksu asia. Puhuimme eilen komission kertomuksesta liittyen äh, kansalaisten 20 suurimmasta äh, huolenaiheesta ja yksi niistä oli tilin äh, avaaminen. Ja tämä me olemme siirtäneet talousvaliokunnalle ja herra Kluute varmasti meidän puolestamme huolehtii siitä, että tämä otetaan esiin. Ja sitten vielä Rapele, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. En haluaisi tehdä yhteenvetoa sille meidän roolimme. Olemme hyvin kiitollisia itse asiassa parlamentille ja valiokunnalle tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Me odotamme mielenkiinnolla Ekon ja teidän valiokuntanne mietintöä. Oma tutkimuksemme noudattelee pitkälti tuota London Economicsin tutkimusta. Minulla ei ole paljon lisättävää. Me olemme pitkälti tässä samoilla linjoilla. Mitä tähän kuulemistilaisuuteen tulee? Täällä oli monia erilaisia kantoja. Ei tässä ole yhtä ainoa totuutta eikä komissiolla taikasauvaa. Meidän pitää odottaa, mitä jäsenvaltiot tekevät meidän suositukset esittämme pohjalta. Haluamme oikean viestin esittää ja jäsenvaltioiden pitäisi vastata tämän kuun loppuun mennessä ja kertoa, mihin toimi voitaisiin lähteä. Ja heinäkuuhun mennessä haluamme tilastotietoja siitä, kuinka paljon ihmisiä on ilman tiliä, kuinka monet pankkitilit on avattu tämän suosituksen jälkeen. Ja vasta tämän jälkeen lähdemme pohtimaan muita toimintatapoja, ehkä lainsäädäntöä. Emme tiedä. Kuten Jonathan Fall sanoi, me suhtaudumme avoimesti tällä hetkellä. Kuten monet puhujat sanovat, lainsäädännön kautta tietenkin on helpompi huolehtia siitä, että lakia noudatetaan, mutta yksityiskohdat saattavat aiheuttaa tässä ongelmia. Yksi asia pitäisi katsoa, jos tuolle tielle lähdetään, sitä, miten lainsäädännössä eu tasolla voidaan yhdistää toimia tämän alan aloitteisiin jäsenvaltioissa. Miniminä tarvittaisiin kansallista lainsäädäntöä, joka täytäntöönpanee EUn lainsäädäntöä. Mutta joka tapauksessa nyt on liian varhaista puuttua tähän. Me odotamme vielä vastauksia jäsenvaltiolta tämän suosituksen seurannasta. Olemme kiitollisia tälle valiokunnalle ja Ekon valiokunnalle ja odotamme mielenkiinnolla tätä mietintöä. Kiitos. Well, thank you very much for being with us the whole afternoon as well. Kiitokset siitä, että olette olleet joukossanne tämän iltapäivän. Meillä on nyt kuusi minuuttia jäljellä, joten annanko herra Klytelle ensin eh, talousvaliokunnan vierailevana tähtenä ensin puheenvuoro ja sitten Gebhardille. Ja, zwei, drei kurze Bemerkung. Äh, Kiitoksia. Ihan pari kolme lyhyttä huomautusta. Tämä kuuleminen on tehnyt selväksi se, että meidän täytyy nyt aktivoitua Eurooppa-tasolla Nimittäin nämä asianomaiset ryhmät sitä tarvitsevat, eikä tässä ole pelkästään kyse siitä, että otetaan saksalainen perspektiivi, vaan Meillä on eurooppalainen perspektiivi, tässä on kyse eurooppalaisista sisämarkkinoista, ja jos me haluamme integroida näitä sisämarkkinoita, niin sitten varmasti Saksan liittotasavallan kokemuksista voidaan hyötyä, mutta meidän täytyy löytyä EU-tasoinen eurooppalainen ratkaisu, eikä vain e, joukko kansallisia ratkaisuja. Mielestäni tämä aspekti on tärkeä ja meidän täytyy nyt järkevällä tavalla yhdistää erilaisia kokemuksia. Kansalliset ratkaisut ja niihin juuttuminen on mielestäni hankala juttu ja lopuksi sitten vielä eettinen tai poliittinen periaate, jonka haluan tässä vielä tuoda esiin, on se, että pehmeä laki, soft law, ei nyt tässä auta niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat tällaista pankkitiliä ja jotka ovat ikään kuin heikossa asemassa, he tarvitsevat nyt sellaista voimakasta oikeutta itselleen, joka meidän täytyy nyt heille sitten luoda. Niin, kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia tähän kuulemiseen osallistuneita erittäin hyvästä keskustelusta. Tässä on tullut oikein hyvin selkeitä tietoja ja, ja selvennyksiä ja tämä kuuleminen on ehdottomasti kannattanut järjestää. Yksi asia, jonka haluan vielä tehdä selväksi. Herra Stein, te sanoitte alustuksenne aluksi, että politiikka, kuluttajansuoja ja pankit ovat yhtä mieltä Saksassa näistä asioista. Ja siksi kysynkin, miksi viimeisen vuoden aikana Saksan liittopäivillä on ollut niin valtava debatti tästä asiasta, koska jos kaikki olisivat olleet yhtä mieltä, niin tuollaista debattia ei olisi varmaankaan käyty. Kyllä meidän täytyy sitä ehkä vielä tutkailla hieman tarkemmin, mitä siellä oikein tapahtuu. Jos Saksan liittotasavallan hallitus on sanonut, että tässä ei nyt toiminnan tarvetta ole, niin tämä liittyi ihan tarkkaan siihen, että Saksan liittotasavallan hallitus odottaa, mitä Eurooppa-tasolla tapahtuu, eikä halua tehdä mitään ennen sitä. No ehkä siinä on oma järkensäkin minun mielestäni ainakin, että ehkä on turha lähteä toimimaan, jos Euroopassa kerran parhaillaan on toimia meneillään. Mutta tämä on joka tapauksessa tärkeä asia ja me varmasti olemme yhtä mieltä siitä, mitä herra Klutekin äsken sanoi, että me tarvitsemme eurooppalaista ratkaisua, koska meillä on hyvin erilaisia tilanteita ja ongelmia eri jäsenmaissa. Ja herra Müllerille olen aivan erityisen kiitollinen tässä mielessä, koska hän toi tähän tällaisen eh, hyvän justeerauksen tähän keskusteluun. Tässä on erittäin tärkeää eh, se, että kyse ei ole ainoastaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat haavoittuvia tai vähäosaisia, vaan tämä henkilöiden kirjo on hyvin monimuotoinen. Kyse ei ole, kyse ei ole vain köyhistä, rahattomista henkilöistä tai maksukyvyttömistä henkilöistä, vaan kyse on myös opiskelijoista, Esimerkiksi ajattelen juuri näitä nuoria ihmisiä, jotka ovat Erasmus-vaihdossa ja ilolla sitten rientävät toiseen maahan ja, ja menevät Eurooppaan ja saavat ensimmäiseksi sitten kylmän suihkun ja ajattelevat, että ehkä tämä Eurooppa ei olekaan niin mahtava juttu kuin minä ajattelin. Kyllä meidän täytyy näitä asioita miettiä, mutta kyllä tietysti PK-yrityksetkin ovat tässä tapetilla. Kyllä heitäkin täytyy miettiä. Nekin saattavat joutua vaikeaan tilanteeseen, jos ne eivät pysty toimimaan tarpeeksi nopeasti, ne saattavat menettää sitä kautta hankintasopimuksia tai, tai muita toimeksiantoja. Siksi eh, haluankin kiittää vielä lukuisia erilaisia puhujia heidän antamistaan erilaisista aspekteista ja erilaisista virikkeistä eh, tähän keskusteluun, myös eh, erilaisten ongelmien nimeämisestä. Ja olen, odotan innolla tulevaa keskustelua tästä aiheesta. Me joka tapauksessa tulemme esittämään omat raporttimme ja keskustelemme sitten niistä tai mietintömme. Ja kun kummassakin valiokunnassa olemme sillä kannalla, että viimeistään kesäkuun täysistunnossa pitäisi pystyä tekemään jokin päätös, jotta Euroopan komissiokin sitten vielä saisi parlamentin kannan tietoonsa ja pääsisi sitten tekemään omaa työtään. Se on varmasti myös parlamentaarikkojen taholta erittäin hyvä asia, että osoitetaan komissiolle – mitä kansalaisten edustajat näistä asioista, me suoraan valitut edustajat, ja, jotka edustamme kansalaisten intressejä, mitä me näistä asioista ajattelemme. Eli kiitän vielä kerran tästä erinomaisesta istunnosta kaikkia. Kiitos. Well, I think everyone deserves a round of applause for following that, so I think we should uh, thank our speakers. Kiitokset. Uh, we should particularly thank our speakers. Kiitämme erityisesti vielä puhujamme. Minä haluaisin myös erikseen, erityisesti kiittää esittelijöitämme, erityisesti Evelyn Gebhardtia, sitä, että hän äh, Bianca Baleston kanssa järjesti tämän kuulemisen ja kiitokseni kaikille osallistujille. Ennen kuin päätän kokouksen, niin ilmoitan, että seuraava valiokuntakokous on maanantaina 6. helmikuuta 15-18.30 ja tärkein asia tulee liittymään hankintasopimuksiin. Ja kiitokset niille, jotka vielä katselevat meidän, internetin kautta. Toivottavasti hekin nauttivat tästä kuulemisesta. Ja ne, jotka eivät ole vielä ottaneet tätä IMKO-valiokunnan news, news-lehtistä, uutislehtistä, niin voitte sen ottaa. Ja kiitokset kuten aina tulkeille. Mukavaa iltaa kaikille. Nähdään seuraavassa kokouksessa.